Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Uh, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan kokous. Ehkä vielä muutama kollega lähitulevaisuudessa tänne vielä ilmestyy, mutta nyt pitäisi varmasti aloittaa kohta 13 esityslistallamme. Itren kokouksen esityslistalla suositukset Euroopan komissiolle koskien transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta. TTIP-sopimus, lausuntoluonnoksen käsittely, valikunta-aloitteinen. Kuten tiedätte, kyseessä on vapaakauppasopimus, josta neuvotellaan tällä hetkellä Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Siellä on kolme keskeistä seikkaa paikkaa. markkinoille pääsy, parempi sääntelyn koordinoiminen ja kansainväliset standardit. Kolme tärkeintä seikkaa markkinoille pääsy, yhdenmukainen, johdonmukainen sääntely ja kansainväliset standardit. Työ alkoi puolitoista vuotta sitten. Neuvotteluita on nyt käyty kahdeksan kierrosta. Seuraava kierros käydään huhtikuussa. Edellinen helmikuun alussa Brysselissä. Intavaliokunta on pyytänyt saada kirjoittaa mietinnön otsikolla Euroopan parlamentin suositukset Euroopan komissiolle neuvotteluihin transatlanttisen investointi- ja kauppakumppanuuden osalta. Joten on tärkeää, että me esitämme oman kantamme hyvin lyhyesti. Esittelen ehkä viidessä minuutissa lausunnon, jota ehdotan valiokuntamme nimissä. Ja sitten pyytäisin varjoesittelijöitä esittämään kantansa kolmessa minuutissa ja sitten muita kiinnostuneita jäseniä puhumaan minuutin tai pari. Ja komission kannat esitellään myös. Meillä on lähes tunti aikaa tai ehkä 50 minuuttia keskustelua varten. Yhdysvallat on hyvin tärkeä kauppakumppani. Kyse on suurimmista kauppaneuvotteluista historiassamme. EUn ylijäämä yhteisessä kaupassamme tällä hetkellä on noin 225 miljardia euroa. EUlla siis ylijäämää tässä tapauksessa. Useimmat ovat sitä mieltä, että edut olisivat EUlle suuremmat kuin Yhdysvalloille. 0,5 prosenttia BKT kasvua vuosittain, eli noin 100 miljardia vuosittain. Me tarvitsemme tällaista uutta pontta näinä stagnaation aikoina, ei nyt ihan kriisissä, mutta kuitenkin – tilanne on melko vaarallinen. Suurimmat esteet, vapaan kaupan esteet, eivät ole sinänsä tullit. Tämä on tärkeää huomata. Tämä on melko pieni este. Standardoinnin puute, tuotteiden hyväksyntämenettelyt – ja tekninen harmonisointi luovat suurimpia esteitä ja nämä kysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä pk-yrityksille. Miten voidaan välttää usein kallis päällekkäinen työ? Tämä on erityisesti pk-yrityksille tärkeä asia. Haluaisin sanoa, että vaihtoehto on se, että hyväksytään säännöt, jotka tulevat EUn ulkopuolelta – EUn ja Yhdysvaltain ulkopuolelta. Että hyväksytään, noinpä tiedä vaikka kiinalaiset tai eteläamerikkalaiset standardit ja säännöt. Näinkin voisi käydä. Joten kysymys kuuluu, nyt haluammeko olla luomassa standardeja vai käyttämässä muiden standardeja? Ei tämä ehkä nyt niin tärkeä ole, jos ottaisimme muiden standardeja, mutta Meitä kiinnostaa korkea turvallisuuden taso. Haluamme edelleen huolehtia turvallisuudesta ja ympäristöstandardeista myös. Nämä ovat tärkeitä syitä meille sille, että haluamme olla luomassa standardeja. Sääntelyyhteistyö, erityisesti teollisuuspolitiikan alalla, on tärkeää. Yleisesti ottaen PK-yritykset, teollisuuspolitiikka, nämä kaikki asiat on mainittu siellä lausunnossani ja tutkimuksen ja innovoinnin osalta asia on vähän helpompi, kun teemme yhteistyötä puiteohjelmissa ja olemme tehneet jo vuosikymmenten ajan. Kuitenkin teolliset tekijänoikeudet ovat meille tärkeitä asioita ja Energia, minulla on vielä pari minuuttia puheaikaa, energia. Olisi hienoa, jos komissio voisi TTIPin ottaa erityisen energialuvun. Tämä on ehdotus, jota luulen, että voitte tukea. Jos puhutaan kaasun kaupasta ja energian hinnoista esimerkiksi. Energian hintojen pitäisi olla merkittävänä osana ja energia varmuus. Meidän pitäisi sanoa, että matala energian hinta Yhdysvalloissa ja korkea energian hinta Euroopassa ovat tärkeitä haasteita meidän teollisuudellemme, joka käyttää paljon energiaa. Kemianalan teollisuuden valta. ajatellen tässä kaasua, ja liuskekaasu olisi kemiallisesti ajatellen samanlaista. On nähtävä, että hiilidioksidin hinta, meillä on tällainen hinta, on huolehdittava siitä, että sitä ylläpidetään mahdollisimman pitkän aikaan TTIPin jälkeen, koska se on hyvin tärkeä asia energiaintensiivisen teollisuutemme kannalta. Hiilidioksidipäästöt ovat hyvin erilaiset Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Pariisin neuvottelut muutaman kuukauden kuluttua ovat hyvin tärkeitä tässä mielessä. Ajattelen myös kilpailukykyä pk-yritystemme kilpailukykyä. Ja sitten viimeisenä haluaisin vielä mainita julkiset hankinnat, avaaminen Yhdysvaltain puolella, se, että tuetaan kasvua, innovaatiota, palveluiden käyttö myös ja avaruusalan teollisuus 6-8 prosenttia vuosittaista kasvua. Se on merkittävä asia molemmin puolin Atlantia. Voisinko pyytää varjoesittelijöitä esittelemään omat kantansa edustaja Toija ja ryhmästä On läsnä. Olkaa hyvä. Okay. Täällähän minä olen. Minut laitettiin toiseen paikkaan istumaan. Niin, kiitoksia paljon tästä esi- esityksestä, hyvin synteettisestä ja kattavasta samanaikaisesti. Siinä tulivat kaikki tärkeät kohdat esiin tästä lausunnosta, anteeksi, niin lausunnosta nimenomaan. Ja tässä oikeastaan ovatkin jo ne kaikki indikaatiot, joita lähdemme sitten syventämään jatkokeskusteluissamme. Mitä tulee meidän ryhmämme kantaan, niin me tulemme tekemään syvällistä työtä myöskin tarkistusten suhteen ja ottaisin tässä esille vain muutamia kohtia. No ilman muuta TTIP ja tämä kaupan avaaminen tällä tavalla tärkeän kauppakumppanin kanssa, kuten USA kanssa, on Euroopan unionille tärkeä, tärkeä tekijä. Se voi tuoda valtavan edun valtavan edun eurooppalaiselle teollisuudelle ja meidän valmistusjärjestelmällemme, joka on laadukas ja myöskin kilpailuetua. Mutta täytyy kuitenkin miettiä, että asia on tutkittava myöskin kriittisemmin ja mietittävä pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden asemaan niin, että myöskin nämä tulisivat otetuksi huomioon, koska joissakin Euroopan maissa on aivan äärimmäisen pieniä yrityksiä, nimenomaan täällä valmistussektorilla, ja siellä PK-yritysten kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Ja toinen tärkeä asia, joka on pidettävä mielessä, kun asiaa lähdetään tutkimaan ja suosituksia esittämään täältä parlamentista käsin, on myöskin pääsykauppa ja myöskin eh, eh, immateriaalioikeus, joka liittyy läheisesti myöskin kulttuuriseen diversiteettiin. Ja tietotekniikka on tärkeä seikka, joka on otettava huomioon myös. Ja tämä asia, joka mainitinkin jo, eli energialuku, erillinen eri energialuku, sitä on vielä syvennettävä. Ja pitäisi pyrkiä ymmärtämään, että mistä mistä tekijöistä saadaan aikaiseksi mahdollisimman suuri hyöty vihreän teollisuuden ja uusien teknologien hyödyntämisestä niin, että pystyttäisiin esittämään tai tuomaan markkinoille meidän tuotteitamme tällä alalla. Ja sitten sosiaaliset standardit kiinnostavat meitä ja myöskin laatustandardit, jotka koskevat kuluttajien, kuluttajan suojaa. Nämä kriteerit ovat niitä, joiden valossa tulemme sitten tutkimaan näitä suuntaviivoja tarkemmin ja esittämään omat tarkistuksemme. On Kiitos oikein paljon ESR-ryhmän nimissä kollega Messerschmidt. Thank you, Chair. I also... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen teitä hyvästä työstä, kun olette laatineet tämän lausuntoluonnoksen meille. Olen samaa mieltä pääpiirteistä. Minulla on vain muutamia kommentteja tai myönteisiä kehitysehdotuksia, parannusehdotuksia tähän luonnokseen. Kohdassa viisi mielestäni on tärkeää vaikutusten arvioinnissa korostaa, että tehdäänkö tämä etukäteen vai jälkikäteen. Mielestäni vaikutusten arviointi on järkevää tehdä jälkeenpäin niin, että ymmärrämme, mikä todellinen vaikutus on ollut. Toiseksi yksi asioista, joista keskusteltiin paljon Euroopan kampanjassa, oli se, kun tehdään yhteismarkkinoita, digitaali, digitaalisia yhtenäismarkkinoita. Kun meillä on nyt sopimus Yhdysvaltojen kanssa niin, että Yhdysvallat ottaisi mukaan tähän digitaalimarkkinoihin, digitaalimarkkina-aloitteeseen, niin mielestäni siihen voitaisiin viitata tässä lausuntoluonnostekstissä. tekstissä minusta on myöskin tärkeää, koska kyseessä on nimenomaan valiokunta, missä puhutaan pk-yrityksistä ja korostetaan niiden asemaa elinkeinoelämässä, niin täytyy korostaa, minkälaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa nimenomaan näille yrityksille, jos on oletuksia siitä, minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla äh, kuluttajahinnoille, tutkimukselle, elinkeinoelämälle muuten. Mielestäni ne voitaisiin ottaa konkreettisesti tähän tekstiin mukaan. Ja sitten vielä lopuksi esittelijä energiavarmuudesta. Mielestäni on tärkeää korostaa, että TTIPin tarkoituksena ei ole puuttua eri maiden energiapalettiin, eli EUn ja Yhdysvaltojen mm, osapuoliin. Eli ei pitäisi kehittää mitään esteitä Euroopalle tai Yhdysvalloille sen paremmin, mitä energialähteitä halutaan käyttää tuotannossa ja niin edespäin. On ihan selvää, että me katsomme ja näemme asiat hyvin eri tavalla Yhdysvalloissa. Heillä on melkein sataprosenttisesti omavaraisuus särätyksen kautta ja EU on poliittisesti hyvin herkkä nahkainen tämän aiheen suhteen. Se, mitä molemmat osapuolet tekevät, mielestäni TTIP-sopimuksessa ei tätä asiaa muutetaan. Lyhyesti sanottuna tämä on hyvin tärkeä aloite. Tämä on yksi niistä harvoista asioista, mitä me voimme tehdä, jotta pääsemme eroon Euroopan lamaantuneisuudesta. Näemme äh, valon ja äh, voimme päästä kohti vaurautta taas. Kiitän tästä tehdystä työstä ja vahvistan, että ECR tekee hedelmäistä yhteistyöstä kanssanne. Kiitos. Alden nimen, ryhmän nimissä edustaja Teliska. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi ääntäni, mutta toivottavasti ymmärrätte, mitä sanon siitä huolimatta. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä luonnoksesta ja erityisesti sen sävystä. Minun mielestäni tämä on jotakin sellaista, jota ALDE ilman muuta tukee, eli TTIP on nähtävä positiivisessa valossa. Me kuitenkin näemme siellä lukuisia kysymyksiä, joista on vielä neuvoteltava. Ja ne ovat vaikeita ja arkaluontoisiakin. Ja toivottavasti niistä saadaan hyvä sopimus aikaiseksi. Mutta TTIP on ilman muuta tilaisuus Euroopalle, e, ennen näkemätön tilaisuus koskien Euroopan unionin ja USAn kauppa- ja taloudellisia suhteita. Eli arvostan tätä täysin ja ilmaisen allen täyden tuen. Ottaisin tässä nyt kaksi asiaa vielä esille niistä, jotka mainitsitte ja niiden lisäksi. Mielestäni eh, otitte esille monta tärkeää kohtaa ja oikeutettua kohtaa ja koskettelitte myös tasapainoista lähestymistapaa yhtäältä tullitarifeihin ja toisaalta sitten taas sääntelyn tarpeeseen ja siihen tasapainoon. Ja haluaisin korostaa, että jos emme saa tasapainoista lähestymistapaa tähän, niin se tarkoittaisi sitä, että se vaikuttaisi Euroopan teollisuuden kilpailukykyyn merkittävällä tavalla, joten tässäkin asiassa olemme täysin samalla linjoilla esittelijän kanssa. Ja sitten tämä ehkä liittyy enemmän perinteisiin sektoreihin, jotka ovat todella tärkeitä eurooppalaisille. Mainitsisin tässä nyt vain muutaman niistä. Ilman muuta autoteollisuus on yksi niistä, sekä komponentit että lopputuotteet ja sitten insinööritieteet, kaikki insinööritaidon tuotteet, kaikki monimutkaiset tuotteet, joita siellä tehdään, ja sitten myöskin kemian sektori, jonka mainitsit itsekin. Ja kollegani Angelika puhui tuossa energialuvusta ja tässä olemme aika samoilla linjoilla ja ehkäpä otan tässä vielä pari loppuhuomautusta esille. Paljon on puhuttu pk-yrityksistä ja en voisi olla samaa mieltä enemmän kuin jo olen. Ja on siis tärkeää, että kiinnitetään erityishuomiota PK-yrityksiin, mutta korostaisin kahta tärkeää asiaa tässä. Yksi asia on se, että meillä on USAssa sellainen tilanne, että siellä on sellaista piilotettua protektionismia vallalla todellisuudessa tarkoittaa sitä, että jos me joskus viemme jotakin tuotetta Amerikkaan, niin meidän täytyy laatia ihan oma, oma USA-diilimme sitä varten, jos nyt vähän liioittelen. Ja sitten ihan lopuksi vielä koskien pk-yrityksiä. Nehän ovat meidän taloutemme selkäranka ja sama tilanne on USAssakin. Nämä ovat niitä yrityksiä, jotka voivat hyötyä tästä kaikkein eniten, mutta mielestäni meidän pitäisi etsiä ei pelkästään hyvää diiliä tulliasioissa, vaan myöskin koskien tie, tiedotusta, tiedon kulkua eh, nimenomaan Euroopan PK-yrityksille, jotka yrittävät päästä USA-markkinoille. Kiitos paljon vielä kerran työstänne ja eh, tulemme esittämään tarkastuksemme, tar- tarkistuksemme tähän tekstiin, mutta ne tulevat olevan kovasti teidän esityksienne linjoilla. Kiitos oikein paljon. Hienosti voitte puheajassa Pahoittelemme tuota ääntä. Ehkä sitä on vähän hankala käyttää ja puhua kurkku kipeänä. Ehkä pariin päivää sängyn pohjalla tekisi hyvää. Ja sitten vihreiden edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua neljästä seikasta, jotka mielestämme pitäisi esittää tiukemmin. Energiaunioni, varmasti energia on yksi keskeisistä aiheista, kuten on sanottukin. Ei ole yllättävää sinänsä. Me emme suhtaudu myönteisesti siihen, ettei, että liuskekaasu, rakkaus, säädötys, nämä tuotaisiin kaikki EU-markkinoille. Me haluaisimme tuettavan uusiutuvia energialähteitä. Tämä vaikuttaa kielteisesti hiilidioksidipäästöihin ja tekee tyhjäksi energiastrategiamme. Nämä ovat meille tärkeitä asioita. Ja sitten sääntelyyhteistyö, että se koskisi erityisesti teollisuuden alojamme. Meidän on vaadittava, että meidän oikeutemme säädellä on olemassa edelleen koskemattomana ei voida hyväksyä minkälaisia muunlaisia askeleita. Ja sitten julkiset hankinnat. Se, että julkiset hankinnat avataan muille markkinoiden kannalta, tämä voi ehkä olla hyvä asia. Kuitenkin haluamme huolehtia myös ekologisista hankinnoista, alueellisista, paikallisista, joten Euroopan unionin ei pitäisi vaatia sitä, että pitää mennä taaksepäin niistä säännöistä, jotka meillä on tällä hetkellä. Ja sitten vielä tärkeä seikka, josta on puhuttava lisätty niin tietojen vaihto Yhdysvaltain kanssa on meidän taloudellisten etujemme mukaista oikeat säännöt kuuluu siihen, mutta ajatellen näitä valvontatoimia, jotka ovat käyneet ilmi viime vuosina. Euroopan unionin pitää ennen kaikkea huolehtia sitä, että on ohjelmat tehdään julkiseksi, jotta tiedetään, mitä tietoja vaihdetaan tahtomme vastaisesti ennen kuin lähdetään sopimaan siitä, mitä tietoja vaihdetaan ihan vapaaehtoisesti. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kollega Esinik, kuen nimissä. Kiitoksia paljon, hyvä puheenjohtaja. Luulen, että on asianmukaista nyt tässä valiokunnassa todeta, että huolimatta siitä, mitä pohjoisamerikkalaiset ovat puhuneet tästä aiheesta, niin tosiasiat osoittavat päinvastaista. Eli rakkaus ja Kanadan bitumialueiden hyväksikäyttö on ollut ympäristölle haitallista selkeästi. Ja tuolla alueella maailmassa on tätä toimintaa harjoitettu ja siitä huolimatta on valittu öljyliskeen käyttö pääasialliseksi energiamuodon tai energialähteeksi. Kyseessä on likainen energianmuoto, jota tulisi välttää kaikin keinoin. Ja sen takia täytyisi sisällyttää nämä seikat myöskin tuohon neuvoteltavana olevaan sopimukseen. Ja tämä on sanottava selkeästi ääneen sekä yrityksille että yleisemmin yhteiskunnalle. Euroopassa pitäisi osata tehdä nämä asiat kyllä paremmin, koska mehän olemme johtoasemassa energia-alalla, tai jos haluamme tällaiseen asemaan päästä ja tällaisen aseman pitää, niin meidän pitäisi osoittaa enemmän ö, vastuun tuntoa. Meidän täytyy tehdä päätöksiä näistä aiheista, jotka ovat niin äärimmäisen tärkeitä. Ja täytyy kysyä niistä mielipidettä myöskin kansalaisilta demokraattisen avoimuuden kautta koska mehän tässä leikimme tulevaisuudellamme ja siksi on kaksinkertaisesti suorastaan tärkeää miettiä, että miten Eurooppa voisi toimia tässä asiassa oikeassa hengessä koska olemme sellaisessa tilanteessa, että emme voi enää palata takaisinpäin, jos tämän oven avaamme. Ja TTIP on sopimus, jossa, joka täytyy alistaa kansalaisten päätöksen alaiseksi, kun puhutaan ympäristöstämme ja luonnonvaroistamme ja tulevaisuudesta. Kan, jos kansalaiset eivät ole mukana tässä päätöksenteossa, niin suuret monikansalliset yritykset tekevät päätökset heidän puolestaan. Ja jos yritykset eivät tavoita, saavuta tavoitteitaan, niin he vievät sitten vaateensa erityistuomioistuimen käsiteltäväksi. Ja lopputuloksena on se, että he saavat haluamansa kaltaiset tulokset aikaiseksi ja lopputuloksen aikaiseksi. Ja kun puhutaan energiasta ja sen ja ympäristön kestä, kestävyydestä, niin TTIP, kuten monet muutkin hankkeet, ovat suoranainen tra- tragedia ympäristön kannalta. Mis- Kiitos, hyvä kollega. Edustaja Brelli, EFTD. Grazie, Presidente. La nostra posi- Kiitoksia. Meidän TTIP asenteemme on vastakkainen. Meidän mielestämme kyseessä ei ole tasapainoinen asema suhteessa USAhan, ja sen takia me haluamme kuitenkin osallistua rakentavalla tavalla tähän keskusteluun ja osallistua siihen sillä tavalla, että ottaisimme huomioon kansalaiset, kuluttajat ja pk-yritykset. Kaikkein tärkeimmät lausunnon kohdat koskevat energiaa mielestämme. Meidän filosofiamme ei ole se, että korvattaisiin Venäjä-riippuvuus toisella riippuvuudella, eli riippuvuudella Amerikasta. Sen sijaan meidän pitäisi miettiä sellaista kulutusmallia, joka perustuisi eh, tehokkaaseen resurssien käyttöön ja säästäväiseen resurssien käyttöön ja meidän on käytettävä hyväksemme tutkimustuloksia ja vältettävä eh, fossiilisia polttoaineita. Ja sen takia tarvitaan varsinainen käänne, ei pelkästään kauppaneuvosteluissa, vaan tieteellisessä tutkimuksessa. Ja tämä huolestuttaa meitä, koska tällä hetkellä sitä ei ole nähtävissä. Euroopan unionin ja USAn välinen sopimus on merkittävimmiltä osiltaan energiasopimus ja siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja kiinnittää myöskin kansalaisen huomiota. PK-yritykset, jos niistä puhutaan, niin meidän mielestämme ö, konsultaatiomekanismi ei ole asianmukainen, ei riittävä eikä tasa-arvoinen ja sen takia tulokset eivät ole sellaisia, että tai se, se mitä on kuultu kansalaisia tästä aiheesta, eivät ole, ne tulokset näistä kuulemisista eivät ole edustavia 28 jäsenvaltion osalta. Kun puhutaan erityisesti PK-yrityksistä, niin heidän näkökulmansa ei ole tullut näissä kuulemisissa riittävästi esille. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. Ja nyt sitten muut puhujat. Ehkä ei enempää kuin kaksi minuuttia puheaikaa, koska äsken puhuivat varjoesittelijät. Telitska ja nyt Linar energialuvusta. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegani jo mainitsi, me tuemme kovasti lausuntoluonnosta, jonka puheenjohtaja olette laatineet. On tärkeää esittää vahva kanta valiokunnastamme ja löytää kompromisseja, joiden taakse saadaan vahva enemmistö, jotta saamme vahvat neuvotteluasemat. Haluamme korostaa, että on tärkeää luoda tasapainoinen lausunto ja keskittyä valiokuntaan liittyviin asioihin ja pysyä meidän oman toimivaltamme rajoissa ja sen piirissä. Korostamme energian merkitystä TTIPissä, erityisesti energiaunionin ja energiavarmuusstrategian nimissä, joista nyt Itressä keskustellaan, ja meille on hyvin tärkeää varmistaa kilpailukyky, energian sektorin avoimuus ja kohtuuhintaisuuden tavoite, mutta kuitenkin korkeat ympäristöstandardit. Olemme sitä mieltä, puheenjohtaja, että tämä on hyvin tasapainoinen teksti ja muutamia aiheita voitaisiin ehkä ottaa enemmän esille, kuten että TTIP luo innovatiivisen ympäristön, joka edistää innovaatiota, tutkimusta ja investointeja. Ja kuten sanottiin jo aikaisemmin, PK-yritykset ovat EUn selkäranka ja haluamme varmistaa, että PK-yritykset saavat riittävän tuen eikä niitä jätetä syrjään. Tämä on Aardelle hyvin vahva sitoumus. Kiitämme, että otatte huomioon tämän näkemyksen. Kiitos. Um, Kiitos paljon, kollega Höckmark. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos esittelylle samalla. Tämä on loistava luonnos. Ja ainoat kantani ovat sellaisia, että pitäisi vahvistaa tämän luonnoksen suuntaa. Ensinnäkin pitäisi mielestäni todeta, että Euroopan talouden – osalta ei ole mitään muuta kiinnostavampaa vaihtoehtoa saada uutta vauhtia teollisuutemme kuin lähtemällä transatlanttisille markkinoille. Globaalit taloudet kasvavat EUn ulkopuolella nopeammin kuin meillä. Meillä on paljon pienempi rooli, koska globaalit markkinat ovat paljon suuremmat. Siinä mielessä transatlanttisten markkinoiden luominen kahden suurimman tietopohjaisen talouden välillä on hyvin tärkeä. Ja tämä liittyy keskeisiin työaloihimme, perinteinen teollisuus, ICT, mutta digitaalitalous myös vaatii sitä, että etenemme yhdessä. Minusta tuntuu, että tärkeitä asioita on myös kilpailun alalla kun ajatellaan globaaleja standardeja ja muita oloja, niin EU ja Yhdysvallat, Yhdysvallat ja EU voivat yhdessä korottaa standardeja, huolehtia siitä, että meillä on globaalit standardit ja säännöt, jotka tukevat enemmän kasvua, mutta, mutta jotka ovat edistyneiden talouksien menetelmiä kasvua tällä tapaa. Siksi on tärkeää puhua Euroopan teollisuuden merkityksestä, mutta myös näistä aloista, jotka ovat tälle valiokunnalle tärkeitä. Toivon, että voin palata ehdotuksineni, herra puheenjohtaja, valmistelija. Kiitos kollega. Edustaja Ernst, seuraava puhuja. Kiitos paljon. No periaatteessa haluaisin vielä sanoa, että en vastusta vapaakauppasopimuksia, mutta TTIPin yhteydessä ei ole kyse vapaakauppasopimuksesta, vaan muista laajemmista sopimuksista, jotka liittyvät siihen sääntelyn johdonmukaisuus. Tässä viedään tärkeitä päätöksiä demokraattiselta alalta. Ja kuka teiltä, teistä haluaa nyt taata, että ympäristöstandardeja ei lasketa? tai ilmastopolitiikan alalla, että ei päätetä asioista ilman parlamentin vaikutusmahdollisuuksia siksi, että se olisi taloudellisesti hyvä asia. Ja koska suuryritykset sellaista toivoisivat, koska se tukisi suuryritysten toimintaa. Tässä ensimmäinen kohta, jota pidämme hyvin hankalana. Toinen investoijien sijoittajien suoja – Valiokunnan pitäisi puhua selkokieltä, jos ajatellaan energiakonserneja esimerkiksi. 4,7 miljardia valitaan kaanteina Saksalta. Espanjassa 2008 vuonna oli vaatimuksina energiayrityksen puolelta. Argentiinassa tällaisia kanteita oli paljon. Monia muita maailman maita, joissa tällaista tapahtuu, ja kysyisin, onko tämä nyt oikeaa kehitystä, jos tässä ei luoda selvyyttä ja vaadita sitä, että poistetaan tämä investointisuoja. Ei niin, että ei anneta ymmärtää, että luodaan jotenkin demokraattisempi järjestelmä. Sitten vielä suurta huolta ympäristökysymyksistä, energiakysymyksistä – esimerkiksi liuskekaasu. Und Energieeffizienz und Einsparung. Vitumihiekka, sen käyttö ja niin edelleen. Ja vielä sitten puhuisin mielelläni alueellisista erityispiirteistä, mutta energian osalta tämä on ainakin vähän epäselvä asia. Emme voi siis olla tyytyväisiä TTIPiin tässä muodossaan tällä hetkellä. Kiitos kollega Sanonatto. Grazie. Grazie. Kiitoksia. Grazie Presidente, sono d'accordo. Puheenjohtaja, kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, mitä totesitte siitä, että TTIP on Euroopan unionille eh, maille valtava ehdo, eh, mahdollisuus. Ja jos sitä ei hyväksyttäisi tai allekirjoitettaisi, se olisi suuri riski Euroopalle ja se vaikuttaisi myös muihin suuriin markkinoihin. Olisi, olisi väärin jättäytyä tällaisen kaupankäyntimahdollisuuden ulkopuolelle, kun kyseessä on maailman suurin kauppakumppani. Minä sanoisin tässä kohtaa vain yhden asian energiasta. E- Eurooppa tuo 50 prosenttia energiastaan lämmitystä ja liikennettä, sähköenergiaa, siis liikennettä varten siis sähköenergiasta. 50 prosenttia tuodaan Eurooppaan. Ja on välttämätöntä tuoda Eurooppaan öljyä, metaania, siis maakaasua ja hiiltä sähkön lisäksi, koska muuten teollisuus ei selviydy. Ja Paljonko metaania tuodaan USAsta sitten Euroopan unionin sitten, kun nämä markkinat saadaan avattua, kysyisin. Eli se, mitä tarvitaan sen jälkeen, kun standardit on saatu laadittua uudistuvien energian, e, energianlähteiden osalta. Tarkalleen sen verran. Meidän pitäisi itse asiassa päättää, kuinka paljon me tuomme energiaa ja niin, sen jälkeen sitten mietitään, että onko kyseessä öljyliuske tai metaani, koska se, että tuodaan maahan ö, metaania maasta tai jostain yhdestä tai toisesta maasta, riippuu pelkästään hinnasta. Ja, sen perus, ja, ja se päätös tehdään sitten sen perusteella, että kuinka paljon tätä kyseistä energianlähdettä tarvitaan. Grazie, presidente. Kiitoksia. Minä olen samaa mieltä tämän lausuntoluonnoksen pääsisällöistä, jonka te olette laatineet. E, ehdottaisin tässä vain kaksi lisäystä sekä yleiseen osaan liittyen että teollisuuspolitiikkaan liittyen nimenomaan energiaintensiivisillä sektoreilla – ja sitten mitä tulee julkisiin hankiloihin, hankintoihin. Mitä tulee tähän yleiseen osuuteen ja siihen, kuinka USA ja Euroopan unionissa on erilaiset energian hinnat, niin minun mielestäni siihen olisi erityisen tärkeää ottaa mukaan myös raaka-aineet. Raaka-aineet ovat aivan avainasemassa teollisuuspolitiikassa ja mielestäni myös tässä sopimuksessa pitäisi muistaa, kuinka tärkeätä, tärke, tärkeässä asemassa raaka-aineet ovat ja niiden hintojen liikehdinnät. Ja kun USAssa myöskin on samankaltaista, monopoliso- samankaltaista politiikkaa kuin täällä Euroopan unionissa, niin siinä on hyvä ottaa Kiinan monopolisointipyrkimykset ja koordinoida toimenpiteet. Ja toinen asia, jota haluaisin alleviivata tässä koskien julkintoja hankintoja ja myöskin markkinoille pääsyä koskien tietotekniikka-alaa, niin mielestäni tässä meidän pitäisi puhua aivan eksplisiittisesti molemmin puolisuuden periaatteesta, vastavuoroisuuden periaatteesta. Tämä takaisi yrityksillemme vakaamman aseman, nimittäin muutoin ei voida markkinoita avata. Muistan tässä julkisia hankintoja koskevan direktiivin. Silloin Barnier esitteli tekstin, jossa ei sallittu sellaisten jäsenvaltioiden, jotka eivät sallineet muiden maiden osallistua tarjouskilpailuihinsa, osallistua myöskään Euroopan unionin avaamiin tarjouskilpailuihin. Ja minun mielestäni tässä lausuntotekstissä olisi myöskin hyvä ottaa tämä huomioon ja tulen esittämään näitä asioista, asioita sitten omissa tarkistuksissani. Kiitos oikein paljon. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się podzielić Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin jakaa kanssanne muutamia huolenaiheita liittyen kahteen eri tekijään. Ensinnäkin kilpailukyky ja toiseksi sitten teolliset tekijänoikeudet. Kiitos TTIPin, saamme enemmän kilpailukykyä, mutta kysymys kuuluu, kuka on sitten kilpailukykyisempi ja miten hyvä kilpailukyky sitten johtaa parempaan elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaan nyt kun eurooppalaista teollisuutta on siirtynyt tuon kaukoitään ja teollisuus sitten voi siirtyä tämän myötä Yhdysvaltoihin. Näin tapahtuu. Isot valmistajat avaavat suuria laitoksia Yhdysvaltoihin ja samoin myös kemian teollisuudessa. Ja tämä on vasta alkua. Kuitenkin Tämä voi johtaa siihen, että työttömyys kasvuu, kasvaa meidän puolellamme Atlanttia ja se on aika merkittävä asia, sitä olisi tutkittava läheisesti ja meidän tulisi analysoida tilannetta eri toimialoilla. Kun katsomme esimerkiksi mekaanista konerakennusteollisuutta – emme tule olemaan kilpailukykyisiä sillä alalla. Ja nämä teolliset ja tekijänoikeudet sitten Yhdysvalloissa kilpailullakin sallii asioita, mitä täällä ei esimerkiksi sallita Euroopassa. Äh, esimerkiksi nämä äh, tietokonesovellukset, ne ovat patenttisuojan piirissä Yhdysvalloissa. Täällä Euroopassa näin ei ole. Tämä voi vaikuttaa pk-yrityksiin Euroopassa kun kehitetään toimintaa eteenpäin. Se voi johtaa kaaukseen, jos tämä EUn ja Yhdysvaltojen patenttijärjestelmä on tällaisenaan. Se voi johtaa pullonkauluihin, äh, lisääntyviin kanteisiin ja oikeusprosesseihin, ja se on ongelmallista. Thank you. Kiitos, edustaja Kumpula-Natri. I think uh, as an ITRE committee... Niin, minun mielestäni ITRE-valiokunnan puolelta pitäisi tehdä yksi lisäys vielä, koska minulla on konkreettisia esimerkkejä joistakin yrityksiä, jotka yrittävät myydä teknologiatuotteitaan USAhan, mutta standardit ovat aika samanlaiset. Eli siinähän tavoitellaan turvallisuutta ja hyvää laatua. Eli molemmat sopimusosapuolet haluavat edistää hyvää laatua ja sertifiointeja, mutta koska standardit eivät ole identtisiä keskenään, niin niistä voi, siitä voi koitua sitten lisää kuluja. Ja sen takia nämä eriävät tekniset vaatimukset pitäisi mainita tässä. Eli tämä kaksinkertainen testaus, ensin testataan EU:ssa ja sitten testataan uudestaan USAssa, voi edustaa 20 prosenttia eurooppalaisten tuotteiden myyntihinnasta EU-ssa. Eli ehkäpä tämä maininta olisi hyvä laittaa sinne tekstiin myös. Olen täysin samaa mieltä siitä, että energia on tärkeä osa tätä sopimusta ja toivon esittelijälle ja varjoesittelijöille oikein hyvää, äh, parasta mahdollista onnea tässä energi- EUn energia- ja transatlanttisessa energiakysymyksessä ja sen muotoilemisessa. Ja kun luin tuon kolmannen osan, niin toivoisin, että samanlaista julkista tukea tulisi erilaisille energialähteille, koska jopa EUssa tämä on aika vaativa aihe. Eli toivottavasti ei lähdetä liikkeelle liian helposta tasosta, mutta laitan sitten kirjallisena tulemaan konkreettiset esitykseni aikanaan. Po pierwsze Ensinnäkin onnittelut teille. Onnittelut tästä lausunnosta. Ensin yleisempi kommentti. Neuvottelut TTIPistä vaativat enemmän avoimuutta. Ei voida hyväksyä minkälaisia tyhjiöitä siinä, miten viestitään. Jos ei ole faktoja, niin lähdetään puhumaan huhuista. Näin käy TTIPin kanssa, koska ihmisen huolestuttaa kehitys yhä enemmän. Kansalaiset ovat huolestuneita. TTIPiä verrataan aktaan. Tämä on hankalaa kehitystä. Oletan, että saan enemmän tietoa neuvotteluista. Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen tarkoittaa sitä, että tietoa kerätään yhä enemmän – laajemmalta alalta. Eli miten voimme puolustautua? Jos ajatellaan Yhdysvaltain tiedustelua, vakoilua, miten voidaan huolehtia siitä, että yksityisyyden suoja toteutuu EUn kansalaisten osalta? Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä aikaisemmin sanottiin tekijänoikeuksista. Standardointi tässä on hankalaa, koska amerikkalaiset ymmärtävät asian toisin kuin ne eurooppalaiset. Siksi tämä on hankala tehtävä. Kiitos teille. Seuraava puhuja Edustaja Del eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Katsotaanpa nyt, miten tämä asia menee. Minä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat puhuneet tässä siitä, että meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen ja kehittämään tätä meidän yhteiskuntaamme kansalaisia varten ja myöskin pohjoisamerikkalaisia varten. Ja Minun mielestäni taloudelliselta kannalta katsottuna tässä on mahdollisuuksia aivan valtaviin suuruusluokkaetuihin, ennen kaikkea kahdella osa-alueella taloudessa ja politiikassa, jotka ovat eurooppalaiset vapauden ja demokratian arvot tai jonka pohjalla ovat nämä arvot. Tämä on aivan ainutlaatuinen tilaisuus. Sillä ei ole pelkästään taloudellisia ja yhteiskunnallisia merkittäviä vaikutuksia, vaan paljon, paljon laajempia poliittisia vaikutuksia maailmanlaajuisestikin. Minun mielestäni pitäisi olla kunnianhimoisia ja samanaikaisesti realistisia käytännöllisiä, jotta ymmärrettäisiin, että me emme ole tässä nyt rakentamassa jotain yhtä kansallisvaltiota Euroopan unionin ja Amerikan välillä, vaan yritämme tässä nyt sopimuksella saada aikaiseksi sellaisen ympäristön, että siinä voidaan käydä vapaata kauppaa. Tämä on ensimmäinen vaihe tätä kehitystä, vaikka tämä onkin hyvin kunnianhimoinen projekti kokonaisuudessaan. Ja tässä ensimmäisessä vaiheessa huomaamme, että todellisuudessa energia aihe on tällä hetkellä vielä sellainen, että se ei ole tämän sopimuksen ydinalueita, core businessia. Ja senpä takia me yritämme saada siitä aiheesta oman lukunsa esimerkiksi sen toimituksesta ja sitten raaka-aineista myös. No mitä sitten pitäisi sanoa digitaali sektorista. Sehän on tärkeä asia. Siitä ei avata tarpeeksi horisontteja tässä tekstissä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä uskon, että meidän täytyy nyt miettiä ihan selkeästi ja keskittyä siihen, mikä tämän sopimuksen tavoite on, koska meillähän on tietysti aikahorisontti ja USAn kanssa tämä ei kyllä tämä aikahorisontti ulotu kauemmas kuin käytännössä tämän äh, presidentin valtakauteen. Eli tämä on otettava huomioon myös. Eli todellakin energia-asia ja raaka-aineet ovat keskeisiä asioita. Me olemme aika lailla jäljessä äh, asioiden kehityksestä, erityisesti digitaalisektorilla. Ja minä, minusta olisi oikein mukava kuulla komission edustajalta, että mikä on tämä kahdeksas kierros, joka saatiin nyt sitten päätökseen? Minkälainen horisontti meillä on edessämme mikä, mikä on realistista saavuttaa ja mihin meidän pitäisi keskittyä neuvostelu, neuvotteluissamme. Kun laaditaan vapakauppasopimusta yleensäkin ja myöskin erityisesti USA kanssa, niin tämä, tämä tiehän ei lopu tähän. Ja meidän on oltava hyvin tarkoina myöskin pk-yritysten suhteen, eikä jättäytyä siinä USAan vietäviksi. Kiitoksia. Jakujem za slovo, pan predseda. Tu som od... Kiitokset olen täällä vasemmassa laidassa. Pidän lausuntotekstienne myönteisenä ja TTIP-hanketta kokonaisuudessaankin myönteisenä, mutta samanlaista propagandaa sitä löytyy, kuten Ukrainan ja Venäjän konfliktistakin. Venäjä harjoittaa tätä propagandaa vielä enemmän ja sama koskee TTIPiä aina kun käyn eri konferensseissa ja seminaareissa, toinen osapuoli kieltäytyy siitä ja syyttää sitä erilaisista asioista ja toisaalta tietoa puuttuu. Ainoa keino tietää totusasiassa on kerätä kaikki tutkimukset, lukea ne läpi, kuten esimerkiksi työmarkkinavaikutukset, vaikutukset ympäristöön, vaikutukset nanoteknologian, elintarviketeknologian ja muihin elinkeinoelämän aloihin. Tämä on ainoa asia, joka meillä on käytettävissämme. Haluan kertoa tämän teille sen vuoksi, että kun me laadimme jotain saadaksemme ymmärrystä eh, tämän hankkeen valmisteluille, se onnistuessaan voi tuoda jopa 15 000 uutta työpaikkaa ja paljon paljon myyntiä ja liikevaihtoa lisään Eurooppaan mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka levittelevät negatiivisia uutisia, aivan kuten Venäjän ja Ukrainankin kriisistä. Kiitos kollega Roil. Voin puheen lyhyesti. Pyysin puheenvuoroa ainoastaan siksi, että on hankala ymmärtää, kun on tällainen mahdollisuus laajentaa markkinoita ja ennen kaikkea yrittäjille Euroopassa luoda uusia markkinoita. Tämähän on nuorille myös mahdollisuus saada uusia työpaikkoja. Ongelmia jos on, niin ne pitää ratkaista. En ole koskaan ymmärtänyt sitä, että puhutaan ainoastaan ongelmista. Tämä on aivan valtava mahdollisuus Euroopalle. Meidän pitäisi luoda fan-klubi tälle hankkeelle. Ja sitten pohtia sitä, miten vaikeudet, jotka on olemassa, miten ne ratkaistaan ja kuinka. Sitten on sellaisia asioita, joita ei tarvitse yhteisöllisesti hoitaa. Ei kaikkia teknisiä normeja tarvitse ajaa samanlaiseksi. Ja sitten puhutaan siitä, että tämän EUn ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen takia pitäisi hyväksyä säädötys Euroopassa. Euroopassa nyt jo on niin, että se maa, joka haluaa tätä välineitä käyttää, niin tekee ja muut eivät voi ottaa sitten kaasunsa Venäjältä. Ei siinä mitään ongelmaa, mutta se, että koko ajan puhutaan ongelmista – ja pidetään niitä ihan keskeisempinä tässä. Tämä on kyllä ongelma, kun ajatellaan, miten merkittävästä hankkeesta on kyse. Pyytäisin, että lähestyttäisiin tätä toiselta kannalta, katsottaisiin mahdollisuutta ja sitten keskusteltaisiin ongelmista. Minä väitän, etteikö niitä ole, mutta pitäisi ehkä älykkämmin katsoa sitten vasta, voidaanko ne ratkaista. Kiitos. Kiitos oikein paljon Euroopan komissio. Sitten Somelis, kauppapääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much uh, for giving us the opportunity. Paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroa tässä keskustelussa tänään. Ensinnäkin haluaisin, koska monet jäsenistä täällä mainitsivat tämän aikakehyksen sopimusaikataulun, niin lyhyesti vain päivitystä tämän hetken tilanteeseen. Meillähän oli kahdeksas neuvottelukierros toinen helmikuuta viikolla ja seuraava kierros käytäneen sitten 24. viikolla Yhdysvalloissa. Me olemme valmiita EU-puolelta etenemään eh, niin pitkälle kuin mahdollista tämän vuoden aikana niin, että tietenkin tämä on tasapainoista ja sen neuvottelumandaatin mukaista, jonka olemme saaneet neuvotteluihin. Olemme toiveikkaita myös, että Yhdysvallat pystyisi takaamaan kaupan edistämisviranomaisen lainsäädännön kehittämistä tulevina kuukausina niin, että pystyisimme myös tämän ähm, Tyynemerta koskevan osion ottamaan myös huomioon niin, että TTIPissä päästäisiin sitten siihen lopulliseen neuvotteluvaiheeseen. Meidän tavoitteenamme on kunnianhimoinen kattava ja tasapainoinen sopimus. Ja näemme tämän, niin kuin monet täälläkin ovat sanoneet tänä iltapäivänä, mahdollisuutena, joka kannattaa käyttää. Puheenjohtaja, mielestämme lausuntonne keskittyy tiettyihin meidän näkökulmastammekin hyvin tärkeisiin asioihin, energia, pk-yritykset, teollisuuden toimialat, julkiset hankinnat. Ja jos sallitte, niin ehkä energiasta voisin sanoa, koska monet kommentoivat tästä. Meidän tavoitteenamme on se, että pyrimme mukaan lukemaan energiaosion tähän neuvotteluun. Ja vastatakseni edustaja Tajanin kommenttiin, kun korostettiin raaka, äh, raaka-aineita, tässä on keskitytty paljon energiaan, mutta tästähän puhutaan itse asiassa energia- ja raaka-aine osiosta. Energiasta sinänsä on tärkeää keskittyä heti alusta pitäen siihen, mistä tässä neuvottelussa ei ole kyse. Ei ole kyse suvereeneista valtioiden oikeuksista tutkia tai käyttää jotain tiettyä luonnonvaraa. Kysymys ei ole siitä, mikä jonkun tietyn jäsenvaltion energiapaletti tulisi olemaan. Kysymys on ainoastaan siitä, että kun suvereeni päätös on tehty, varmistetaan se, että ei ole minkäänlaista syrjintää suhteessa EUn toimijoihin niin, että niillä on saatavilla ne luonnonvarat ja, resurssit, joita on käytettävissä. Tietenkin käsittelemme tätä muun muassa niiden vientirajoitteiden suhteen, joita raakaöljylle ja maakaasulle on voimassa. Tietenkin energiaosion kanssa pyrimme parantamaan monipuolistamista. Minulle sanottiin, että meidän ei pitäisi korvata riippuvuuttamme Venäjästä riippuvuudella Yhdysvalloista. Tämä ei todellakaan ole tavoite. Mehän haluamme monipuoliset energiavarat jotka mahdollistavat sen, että energiavarmuutemme kasvaa. Ja tästä näkökulmasta energia on myös hyvin relevantti. Puheenjohtaja, te sanoitte ja monet muutkin puhuivat siitä hintakuilusta, mikä meillä on energiaintensiivisissä teollisuuden aloissa tällä puolella Atlanttia ja toisella puolella Atlantin. Siksi tällainen energiaosio, joka liittyy energian hankintaan, energian asioihin, varmasti voisi auttaa meitä etenemään näissä asioissa. Se ei varmasti ratkaise kaikkia ongelmia, mutta myöskin vaaditaan ihan kansallisia päätöksiä, joita EU-ssa täytyy tehdä, ja energiaunioni ehdotus, jonka komissio julkaisee, menee juuri tähän suuntaan haluaisin myös vakuuttaa jäsenet siitä, ne jäsenet, jotka ovat korostaneet, kuinka tärkeää olisi kattaa myös uusiutuvat energiavarat. Sehän on meidän tavoitteemme myös näissä neuvotteluissa energiaosiossa, että me rajoita sitä pelkästään fossiilisiin polttoaineisiin, vaan myös otamme huomioon sen, miten uusiutuvia energiavaroja kehitetään ja edistetään niiden käyttöä sekä energiatehokkuuden parantaminen ja sen tavoitteen saavuttaminen tässä energiaosiossa. Sitten PK-yritykset, hyvä puheenjohtaja. PK-yritykset ovat Yhdysvaltojen yhtä hyvin kuin EUn talouden selkäranka. Se on tullut toistetuksi useaan kertaan tällä. Ja ensimmäistä kertaa kauppaneuvotteluissa on päätetty, että otetaan aivan erillinen neuvottelukappale koskien PK-yrityksiä näihin neuvotteluihin, jotta voidaan varmistaa se, että ensinnäkin saamme tarvittavat tiedot jotta pk-yritykset voivat hyödyntää kauppasopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja että meillä on myös laaja mittainen katsaus siihen, minkälaisia mahdollisuuksia tarvitaan pk yrityksille Mielestäni puheenjohtaja moni teistä on korostanut aivan oikein sitä, että tietyt teollisuuden alat, täällä mainittiin autoteollisuus ja kemian teollisuus, nämä ovat niitä teollisuuden aloja, joille haluttaisiin turvata ihan oma neuvottelukappale tässä sääntelyosiossa TTIP-sopimuksessa. Ja sitten vielä lopuksi puheenjohtaja, olemme myös kovasti samaa mieltä siitä painotuksesta, jonka te esititte suhteessa julkisiin hankintoihin. Se on meille myös hyvin tärkeää ja se on neuvottelujen aivan ytimessä, jotta varmistetaan, että julkisten hankkinoiden markkinoille päästään myös Yhdysvalloilla, Yhdysvalloissa ottaen huomioon, minkälaista sääntelyä heillä on tämä Buy American, osta amerikkalaista kampanjoiden ja muiden suhteen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Thank you for your Kiitos oikein paljon näistä selvityksestä. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä, mutta haluaisin tämän keskustelun päätteeksi kuitenkin painottaa joitain tärkeitä asioita. Ensinnäkin kiitos tuesta yleisesti varjoesittelijöiltä tälle lausunnon yleislinjalle. Odotan tarkistuksia, niistä voi olla paljon apua, koska voin hyväksyä useimmat esitetyt kommentit joita te esititte ja muut jäsenet myös. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja tervetuloa kansainvälisen kaupan valikunnan puheenjohtaja Bert Lange. No vastuussa teiltä kysymyksistä. Haluaisin sanoa, että emme luo uutta valtiota. Me vain puhumme sitä, että avataan markkinoita kaupalle. Samantyyppinen suhde on Japanin ja Etelä-Korean. Tiedän, että se ei ole sama asia Yhdysvallat ja Japani, mutta aika hyvin tämä toimii, joten kaikki riippuu neuvotteluista. Te puhuitte täydestä avoimuudesta. No, hienoa, mutta on ajateltava näitä neuvottelukierroksia. Niiden jälkeen on selvitykset netistä, netissä ja niiden lukeminen on tärkeää ajatellen vastuuttamme kansalaisten suuntaan. On tärkeää keskustella Euroopan unionin alueella tästä aiheesta. Loppujen lopuksi meidän tulisi päättää, koska esitettiin dramaattinen kysymys, kuka takaa. Edustaja Ernst, Ernst kysyi tätä. Kuka takaa kaiken? Neuvottelijammeko? Me. Lopulta Euroopan parlamentin jäsenet. Me äänestämme. Ja meidän pitäisi heti lähteä neuvotteluihin myös kansalaisten kanssa. Jotkut kollegat, kuten kollega Royal tai Manka tai Sanonato ja muut, vastasivat vähän kollegoille, joilla on epäilyitä. Epäilyt ovat sinänsä ihan selviä. Mutta on sanottava, no jotkut kysymyksiä esittäneistä tai välittäneistä eivät ole täällä nyt enää paikalla, mutta Koligasenik. General issue. Well, we wouldn't like... Hänellä oli paljon ongelmia. Me emme halua mitään sosiaalidumppausta, ympäristödumppausta EUn alueella. Se on ihan selvä, mutta tässä ollaan riippuvaisia nyt neuvotteluista. Niiden pitää olla avoimet, tiukat. Kaikki on meillä vielä edessämme. Tämä koskee myös meitä Euroopan parlamentin jäseniä. Joten se ei riitä nyt, että valitellaan, vaan pitää lähteä neuvottelemaan avoimesti. Kilpailukyky, totta kai. Halusimme avata markkinamme, koska oletamme saavamme edullisempaa energiaa Eurooppaan. Ja kilpailukyky, sanoisin Gerikille, että se riippuu kyllä energian hinnasta katsotaan, mitkä ovat neuvottelutulokset. Emme voi sanoa sitä ennen mitään. Tällaiset tekijänoikeudet, hyvin hankala kysymys, kuten täällä aivan oikein sanottiin. Hankaluuksia ongelmia on paljon, kuten Euroopan komission edustaja sanoi. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä on julkiset hankinnat. Emme voi tietenkään hyväksyä nykytilannetta julkiset hankinnat Yhdysvalloissa on suljettu meidän yrityksiltämme, pk-yrityksiltämme ja niin edelleen. Eli ongelmia on roimalti. Paljon keskustelua tarvitaan vielä. Ja aivan oikein täällä sanottiin, että amerikkalaisten puolella määräaikaa vuoden 2016 loppuun mennessä luultavasti haluttaisiin tämä päätöksen Obaman kaudella – meidän määräaikamme taitaa olla vuoden 2019 loppuun mennessä, kun silloin loppu meidän kantemme, eli meillä on paljon aikaa. Sanoisin, että meidän ei pitäisi ajaa näitä neuvotteluita liian nopeasti. Varmasti voisimme saada paljon hyvääkin tästä avautumista Yhdysvaltain suuntaan, mutta ei pitäisi neuvotella nyt liian suuren aikapaineen alla neuvotellaan nyt kohta kohdalta ja lopulta uskon, että tämä on menestystä molemmin puolin. Euroopan unionin ja Yhdysvaltain puolella. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Minulle on tärkeää, että tiedän teidän kantojanne ja tiedän myös teidän epäilyksenne. Asiat, joista ette voi olla samaa mieltä, se on tärkeää. Kiitos tästä myös siksi, että näin Euroopan komissio saa tärkeän neuvottelijat tärkeää tietoa Euroopan parlamentista. Neuvottelut pitäisi saada päätökseen mahdollisimman pian 27. helmikuuta määräaikatarkistusten tarkistusten jättämiselle kello 12, kaikki tänä, tällä viikolla, siis 27. päivä kello 12. Pyydän laittamaan tarkistukset. Ne ovat tärkeitä meidän työtämme varten. Opinion. Uh, colleagues, um, if I may invite... Jos voisin sitten pyytää tänne kuulemisen vieraat tänne istumaan meidän puheenjohtajapöytämme taakse. Lähdemme keskustelemaan TTIPistä. Eh, in the afternoon. Ja tänään iltapäivällä sitten seuraavana kohtana esityslistalla on kohta 14 tämä kuuleminen, mutta ehkä pitäisi nyt sanoa vielä kohdasta 16, koska kaikki eivät ole enää silloin paikalla. Eli seuraava Itrevaliokunnan kokous on kello 18.30 Brysselissä ja 24. maaliskuuta kello 9 kello, kol, kello kolmesta kello 18.30. Eli seuraava kokous 23.3. siis. Ja nyt sitten palataan sit taas T-tippiin ja sen vaikutuksiin Itren valiokunnan ö, toimi alaan tai aloihin. Ja toivotan tervetulleeksi Intavaliokunnan puheenjohtajan herra Bernd Langen. Ja sanoisin muutaman sanasen nyt tämän kokouksen aluksi. Niin. Minulla on niin paljon papereita tässä edessäni ja ympärilläni, että pitää tässä hieman sorteerata näitä. Oh, that's it, that's it, oh, that's it. Thank you very much. Well. <clears throat> No niin. Me saimme juuri keskustelun päätökseen koskien Itrin lausunnosta TTIPiä koskien ja varmaan muistatte kaikki ne tulokset, mitä keskustelussa saavutettiin ja kuinka kuumana keskustelu kävi. Kaikilla Euroopan unionin alueilla keskustelu on ollut kiivasta. Tämä on nähtävillä, nähtävissä kaikkialla. TTIPiä vastustetaan yhä enemmän ja meidän pitäisi olla siitä tietoisia, jos me uskomme TTIP-neuvotteluihin ja USA ja EUn välisten markkinoiden avaamiseen. Jos uskomme näihin asioihin, niin meidän pitäisi parlamentin jäseninä olla tietoisia eurooppalaisista mielipiteistä ja ottaa se huomioon toiminnassa. Eli keskustelu käy yhä kuumempana ja kuumempana. Ja keskustelussa eh, on enemmän ideologiaa kuin todellisia faktoja. Ihmiset haluaisivat nähdä tai katsoa internetistä neuvotteluja ja lukea kirjallisia raportteja – ihan ideologiselta kannalta vastustaakseen näitä sopimusneuvotteluja. Joten nyt muutetaanpa tämä tilanne, muutetaan tämä ideologinen vastustus, muunnetaan se todelliseksi keskusteluksi. Tämä on se päätehtävä ja tavoite, joka meidän kuulemisellamme on tänään. Ja siinä oikeastaan kaikki, mitä minulla on avaussanoiksi sanottavana. Jos voisin nyt pyytää Intavaliokunnan kollegaamme ihan lyhyesti eh, sanomaan sanasen näin aluksi, koska me olemme hieman aikataulustamme myöhässä. Joten olkaapa hyvä ja aloittakaa omalla johdannollanne. Mark, I'm... Kiitos ystävällistä sanoista. Puhun ihan lyhyesti. Minusta tämä järjestettiin nyt varsin oikea-aikaisesti. Te keskustelitte juuri lausunnosta. Intavaliokunnassa on juuri keskusteltu tästä aiheesta myös. Ja on hyvin tärkeää nyt pohtia sitä, mitä neuvotteluissa on tapahtunut puolentoista vuoden aikana, mikä on Euroopan parlamentin kanta tällä hetkellä ja mitä neuvoa voimme neuvottelijoillemme antaa. On aivan selvää, minä olen aivan vakuuttunut siitä, että TTIP-sopimus voi ajaa meidän etujamme. Me haluamme tämän osuuden 20 prosenttia VKTstä vuoteen 2020 mennessä. Meidän on kehiteltävä välineitä eli politiikan aloilla tätä tarkoitusperää varten. Have hearing on the e Siksi on tärkeää järjestää kuuleminen ITRE-aiheista TTIPissä. Muut valiokunnat tekevät samaa työtä. Meillä on tällä hetkellä 14 valiokuntaa, jotka esittävät lausuntonsa Inta-valiokuntaan TTIPistä. Tämä taitaa olla ihan uniikki tilanne Euroopan parlamentin historiassa. Kuitenkin nämä kuulemisen aspektit ovat todella tärkeitä kun ajatellaan uudelleen teollistamista Euroopassa. Energiaa varmasti, energian saannin turvaaminen, energiaa ja korkealaatuinen energia ja PK-yritykset. Ehkä tiedätte, että mietintö luonnoksessani olen esittänyt myös omaa lukua PK-yrityksistä – joiden tulisi hyötyä TTIPistä paremman sääntelyn kautta, vastavuoroisen standardien hyväksymisen muodossa. Nämä ovat tärkeitä tulevaisuuden näkymiä pk-yritysten kannalta. TTIPissä on siis tärkeää tämä pienet ensin. Se on hyvin noteerattu tässä sopimuksessa. Kiitos, että kuuntelitte minua. Kiinnostaa kovasti kuunnella nyt asiantuntijoita first part of our discussion, our hearing. Kiitoksia. Nyt sitten aivan ensimmäiseksi esittelen meidät puheenjohtajat, eli itse johdan puhetta ja sitten Inta-valiokunnan puheenjohtaja, kollega siinä äsken puhunut kollega äh, johtaa puhetta täällä. Eli 14 lausuntoa. Oletko va- valmis ottamaan vakavasti jokaisen lausuntoni? Niin tämä on ensimmäinen kysymykseni sinulle. As you know, okay. E No totta kai, ilman muuta. Of course it's enough, nothing else. Tämä riittää tämä kyllä ehdottomasti, tai totta kai. Siis always... Niillä on myös itrevälikön jäsen. I don't no, no, no. like buts, no, I no, don't like buts. En tykkää näistä mutta-sanoista ollenkaan. Our panel discussion. Siirrytään sitten paneelikeskusteluun välittömästi. Haluaisin kutsua ensin Pavel Olehonovitskin paikalle. Hän on CEEPn hallituksen puheenjohtaja Keski-Euroopan energiakumppanit järjestön puheenjohtaja. Hän puhuu teille 10 minuutin ajan. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. On ilo olla täällä ja saada puhua teille mielenkiintoisesta aiheesta. Ah, okay, something happened. Sorry for... No niin, jotain tapahtui mikrofonille taas kerran, vielä kerran kiitokset kutsusta tänne kuulemistilaisuuteen. Puhun nyt tosiaan CEPn nimissä organisaatiossa on yrityksiä keskisestä Euroopasta ja meitä kiinnostaa kovasti myös tämä TTIP-neuvottelutilanne. E Mehän tuemme kovasti sitä, että TTIP käsitteenä mahdollistaisi enemmän investointeja ja takaisi uusia työllistymismahdollisuuksia. Kuitenkin olemme huomanneet näkemyseroja eri toimialoilla Euroopan unionissa ja olen optimistinen sen suhteen, että sopimusosapuolet löytävät myönteisen ratkaisun, mutta EU:ssa olisi todettava se, että ongelmat, jotka liittyvät TTIPiin, pitää äh, jakaa kahtia. Ensinnäkin ongelmat, jotka liittyvät EUn ja Yhdysvaltojen suhteisiin. Ja toinen ongelmaryhmä, joka liittyy sitten meitä, meihin itseemme, eli EUhun, EUn ja EUn sääntelyyn. Minkälaisia tarpeita meillä on? Haluaisin keskittyä siihen meillä pitäisi olla sama äh, saatavuus äh, raakaöljylle ja kaasulle, jotta EUn energian, energiaintensiiviset teollisuuden alat pääsevät kehittymään. Huomaamme dynaamista kehitystä myös Yhdysvalloissa kemian teollisuudessa, koska siellä on raaka-ainehinnat ja energiahinnat niin paljon matalammat. Miten tämä toimii tämä Kuten näkyy täältä kartalta tässä seuraavassa kuvassa, Yhdysvalloissa teollisuuteen uudet investoinnit typpi, typen valmitukseen, niin 30 prosenttia niistä tulee EUsta. EU on menettänyt paljon uusia potentiaalisia työpaikkoja Yhdysvaltoihin, huomaamme, että matalammat energian hinnat ja raaka-aineiden hinnat eivät liity pelkästään siis helpompaan saatavuuteen Yhdysvalloissa äh, saada halpaa energiaa, vaan äh, välillisesti matalampi verotus ja äh, löyhemmät ympäristösäädökset ovat olleet myönteisiä. Tämä pitää ottaa huomioon EU-lainsäädännössä jatkossa mitä EU tarvitsee ennen kuin se voi täytäntöönpanna ja hyväksyä TTIP-sopimuksen? Ensinnäkin kemian teollisuudessa meillä on 6,5 prosenttia tuontitulleja ja äh, suojelemme kemian ja johdannaistuotteita ja kemian teollisuudesta täytyy 5-10 vuoden kuluessa saada nämä tuontimaksut pois. Me ehdotamme siksi tällaista mm, ylimenokautta, poikkeuskautta, joka voisi olla noin 10 vuoden mittainen. Lisäksi meillä pitäisi olla kahdenvälinen varolauseke niin, että osapuolet saavat nostaa tuontitullejaan tiedottamalla toista osapuolta näistä päät- päätöksistä ja niiden pitää myös käydä mm, läpi TTIPin äh, sopimusmääräykset. Sitten sisäiset määräykset ja sääntelyt REACH-asetukseen ei saa koskea ja Yhdysvaltojen pitää äh, noudattaa myös näitä vaatimuksia. Hyvin tärkeää on myös näissä neuvotteluissa se, miten suhtaudumme hiilidioksidipäästöihin. This should be treated as a very important economic issue which Tämä on taloudellisesti hyvin tärkeä tekijä ja se liittyy pitkälti myös tuotteiden loppuhintaan. Äh, hiilidioksidipäästöt 2013 olivat 16,55 Yhdysvalloissa ja EU:ssa 7,35 tonnia per capita. Jos yhden tonnin hiilidioksidivähennys maksaa noin 600 Yhdysvaltain dollaria, voi nähdä, että Amerikan tuotanto on paljon halvempaa kuin tuotanto EU:ssa. Ja kysymys herääkin, miten pääsemme tästä ongelmasta eroon. Tunnustamme kyllä, että Yhdysvalloissa on ponnisteltu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, mutta tulokset eivät ole vielä riittävän näyttäviä, jotta saataisiin hyvä lopputulos ottaen huomioon, kuinka suuri vaikutus tällä on Yhdysvaltojen puolelta Euroopan unionin tuotantoon. Sitten meidän on keskityttävä myös tähän äh, sisäiseen sääntelyyn. Meidän on tarkistettava EU-lainsäädäntöä tietyiltä osin, jotta voimme tarjota tasavertaiset mahdollisuudet, tasavertaiset kilpailuolosuhteet, jotta voisimme äh, suosia äh, teollisuuden kehittämistä Euroopan unionissa ja näin luoda myös uusia työpaikkoja tänne. Esimerkiksi tämä hiilivuotolista, energiaintensiivisten teollisuuksien mm, pitäisi olla tällä mm, listalla vuoteen 2020 ja sitten niiden pitää noudattaa BAT-vaatimuksia ja ainakin 25 prosenttia vähennystä. Näin me voisimme saada 100 prosenttia näistä hiilidioksidipäästöistä luvista. Jotkut EU-yrityksistä, jotka ovat nyt jo hiilivuotolistalla, eivät saa täyttä hyötyä siitä. EUn jalostava, jalostusteollisuus esimerkiksi nautti ainoastaan hyötyjä noin 74 prosenttiin saakka. Kohtuuhintainen energia, omatuotanto, sen pitäisi olla intensiivisemmin tuettua EUn taholta – meidän on keskityttävä uuteen ja tehokkaampaan teknologiaan, esimerkiksi hiilivoimalat, jotka ylittävät yli 43 prosenttia tehokkuusasteesta, niiden pitäisi saada äh, myönnytyksiä äh, ympäristöystävällisyydestään. Sitten vielä loppuhuomioita tähän. Minulle on ihan selvää, että omat edustamani eh, teollisuuden alat, energia- ja energiaintensiiviset eh, teollisuuden alat, me, meillä EU:ssa ei nautta samanlaisista, samanlaisista suotuisista toimintaolosuhteista ja edellytyksistä kuin Yhdysvalloissa. Kuitenkin täällä halutaan kehittää teollisuutta ja luoda työpaikkoja ja vähentää aika korkeaa työttömyysastetta EU:ssa. TTIPissä, TTIPistä pitäisi tulla apua tähän ja toivottavasti voimme energiaa ja energia intensiivisiä teollisuuden aloja sekä ETS-järjestelmää ja MSR tutkia sillä tavoin, kun olen ehdottanut, ja ottaa huomioon myös tämä hiilivuotolista. Kiitos. Kiitoksia pal- paljon herra Aichnovicille. Ja seuraava puhujamme on Mariana González Tejada. Teillä on puheenvuoro nyt. ja teilläkin on 10 minuuttia aika, jos saan pyytää pitäytykää siinä. No, no. Hola, buenos días a todos y todas. Hyvää päivää kaikille. Minä olen Espanjasta ja edustan luonnon, luontoihmisten liikettä. Luontoihmiset liikkeellä sen nimikin on ja kiitän ensimmäiseksi siitä, että olen saanut tänne tulla. Tämä on ensimmäinen kertani täällä parlamentissa ja toivottavasti voin esittää teille mielenkiintoisen esityksen. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että jotkut tai, tai niin, meillä on 10 minuuttia siis aikaa. Ja monet näistä kaavoista, kaaviokuvista, joita minulla on, vaatisivat paljon enemmän aikaa, jotta voisin käydä ne läpi yksityiskohtaisemmin. Mutta jo, sitten tietenkin, jos haluatte lisätietoja, voin teille niitä kertoa. Aloitetaan sitten tästä esityksestä. Niin, ihan ensimmäiseksi. No niin. Ah, okay. Bueno, niin, tässä on joitakin tietoja, jotka kuulemani valossa ovat sellaisia, mitä kaikki tuntevat. Ensinnäkin huomauttaisin, että Euroopan union on energia, riippuvainen 50 prosenttisesti ulkopuolista energiasta, mutta tärkeää on katsoa fossiilisten polttoaineiden osuutta. Eli 34 prosenttia on siitä öljyn osuus ja kun olen kuunnellut tässä aikaisempia puhujia, niin tämä on sellainen huolenaihe, joka on meille kaikille yhteinen. Ja sitten on huomautettava, että energian kulutus Euroopassa on pääasiassa liikennevetoista, eli se, on, se edustaa 30 prosenttia primäärienergian käytöstä ja se on kaikkein haavoittuvaisin sektori, koska se riippuu nimenomaan öljystä, öljyn tuotannosta. Ja tämä on keskeinen aihe Euroopan unionin keskusteluissa. Tässä kontekstissa on otettava huomioon tämä haavoittuvuusaspekti. Ja 2008 tilanne muuttui sillä tavalla, minkä kaikki tunnemme, eli talouskriisi iski ja rahoituskriisi, ja meillä on nyt maailmanlaajuinen siirtymäkausi, muuntumiskausi meneillään, ei pelkästään energiasektorilla, vaan myös geopoliittisesti. Ja on käynnistymässä aivan peruuttamaton ilmastonmuutos täällä plane- koko planeetan tasolla. Ja meillä on kaksi tietä valittavanamme. Me itse asiassa valitsemme kahden strategian välillä. Ensinnäkin jatketaan joko business as usual, jatketaan sillä tiellä, millä os, ollaan, tai toisaalta voidaan valita sitten sopeutuminen uusiin olosuhteisiin ja uusiin muutoksiin, jotka edessämme ovat. Jos jatkamme sillä tiellä, minkä olemme jo pitkään tunteneet ja jonka osaamme, tarkoittaa entise, entisellä tiellä, siis entisen toistamista, tai sitten jos lähdetään uudelle tielle, niin se tarkoittaa epävarmuuteen suostumista. Ja Euroopan unioni on nyt valinnut selvästikin sen, että jatketaan tällä tunnetulla business as usual tiellä. Ja meidän mielestämme energiamallin sekä kulutusmallin että tuotantomallin muutos olisi, tarpe- olisi tarpeen sen sijaan, että pysyttäisiin sillä vanhalla tiellä. Meillä on, me olemme riippuvaisia sellaisista energialähteistä, joita meillä itsellämme ei ole. Ja tämän sijaan meidän pitäisi diversifioitua olla vähemmän riippuvaisia e, muista maista, ei niinkään Venäjästä, vaan enemmänkin Yhdysvalloista ja Kanadasta, jotka ovat enemmän samankaltaisia Euroopan unionin kanssa, jotka ovat enemmän samoilla linjoilla kuin me ja joiden kanssa meillä on myöskin kaupalliset intressit yhtäläiset. Nämä ovat sit, minkälaisia e, työkaluja Euroopan unioni sitten käyttää näihin energialähteisiin käsiksi päästäkseen, voidaan kysyä. Niin, se vaihtoehto, että jatketaan sillä tutulla tiellä, voidaan kysyä, että olisiko se yksinkertaisin ja helpoin. No varmaankin se olisi, mutta se ei ratkaise ongelmia. Ja ensimmäinen ongelma on tietysti tämä energiariippuvuus. Nimittäin se, että riiputa, ollaan riippuvaisia joko Venäjästä tai USAsta tai Kanadasta ei ole hyvä ratkaisu. Sen sijaan meidän pitäisi diver, diversifioitua. Sitten poliittiselta kannalta katsottuna täytyy pitää mielessä, että TTIPin kautta ollaan sanottu näin, että saadaan aikaiseksi enemmän energiavarmuutta. Mutta täytyy muistaa, että että myöskin monikansalliset energiayhtiöt ja Euroopan unionin yhtiöt voivat ikään kuin riidellä keskenään, heidän välille voi syntyä eturistiriitoja ja kiistakysymyksiä. Ja sen takia täytyy miettiä tätä energiateeman poliittista merkitystä ja kuinka tärkeitä kysymyksiä saattaa nousta esiin kansainvälisellä tasolla riidanratkaisumenettelyissä. Me olemme nähneet, kuinka kuinka polttoainedirektiivi, jonka olette, johon olette jo tutustuneetkin, on muuttunut ikään kuin kuolleiksi kirjaimeksi. EUn ja Kanadan ja USAn, tai itse asiassa tällä direktiivillä oli tarkoitus vähentää eh, hiilidioksidi päästöjä on joutunut kauppaneuvottelujen jalkoihin ja sen vaikutus on kuivunut oikeastaan kasaan käytännössä. Sitten meillä on tämä kaos, ilmastoa koskeva kaos, ei pitäisi puhua enää ilmastonmuutoksesta, vaan ilmastokaauksesta. Sitten usein puhutaan erilaisista energian muodoista, frakkauksesta, öljyliuskeesta, bitumi, hiekasta ja niin edespäin. On pidettävä mielessä, että EU:ssa on valtavat, tai USAssa on paljon suuremmat ö, energiasta johtu, energian käytöstä johtuvat päästöt kuin EU:ssa. Ja sen takia Euroopan unionin pitäisi olla tiukkana sen suhteen, että pidetään esillä keskeisessä asemassa neuvotteluissa hiilidioksidipäästöjen suitsiminen hyväksyttävään tasoon. Eli sitten tärkeää on miettiä, että minkälainen, minkälainen, minkälaiset kulut koituvat näistä uusista mahdollisuuksista. Tässähän vaaditaan tietysti suuria investointeja. Jos investoidaan uusiutuviin energialähteisiin, niin silloin päästään tietenkin eteenpäin, mutta toisaalta säästettäisiin alkuinvestoinneissa, jos pitäydyttäisiin näissä vanhoissa fossiilisissa polttoaine- polttoaineissa. Nyt me puhumme siitä, että jos me riipumme, olemme riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, niin jatkamme sillä tiellä, millä olemme tähänkin asti olleet ja mikään ei muutu. Minulla on kolme minuuttia siis aikaa. Tässä on tällainen Hooverin öljyvuoren huippumalli. Tässä puhutaan 30, tai tässä puhutaan tällaisesta mallinnuksesta, jossa puhutaan erilaisista öljy, öljyn käytön muodoista, missä kohtaa on syntynyt kunkin tyyppisen öljyn käytön lakipiste. Tuolla nähdään öljyvuoren huippu, joka oli vuonna 2007-2008, ja öljy, öljyn tuotanto on alkanut laskea siitä sitten vähitellen. Me olemme siis riippuvaisia fossiilisista polta-aineista, mutta tämä ei ole enää kestävä vaihtoehto. Meidän täytyy kääntyä toisenlaisten, toistenlaisten polttoaineiden puoleen. Kuitenkaan tätä ratkaisua, äh, ratkaisua ei saada aikaiseksi öljyliuskeen kaltaisilla äh, vaihtoehdoilla. Energian tällaisten energia, energi, ehdotetulla energiaratkaisuilla ei ole minkäänlaista tieteellistä pohjaa, koska muutaman vuoden päästä ollaan samassa pisteessä kuin tänäkin päivänä. Ilmastonmuutos jatkuu eteenpäin ja meillä on paljon vähemmän käytettävissämme uusiutuvia ö, energianlähteitä, jos lähdemme tälle tielle, mitä on ehdotettu. Ja tässä on puhuttu siitä, että USA on energiasta, energian tuonnista riippuvainen nimenomaan öljyliuskeen ansiosta. Mutta viimeaikaisten raporttien perusteella, joka Nature-lehdessä julkaistiin, osoittaa, että ennusteet ovat täysin perusteettomia. Itse asiassa, jos katsotte tuota kaaviota ja sen ennusteita, niin siitä käy ilmi, että Amerikan energia pohja tai energia, energian käytön ennusteet perustuvat pääasiassa Goldman Sachsin ennusteisiin, jotka ovat kaikkein positiivisimpia. Ja nämä samat yritykset toteavat, että rakkauksesta peräisin oleva kaasu on ratkaisu kaikkeen, mutta todellisuudessa on samanlainen, kyseessä on samanlainen kupla kuin oli rahoituskupla aikanaan. Ja tällaiselle tielle ei ole mitään syytä lähteä. Ja sama, samaa osoittaa toinen viimeaikainen tutkimus, joka koskee frakkausta. Tuo sininen osuus on öljyliuskeen määrä, jota on frakattu jo tähän mennessä USAssa ja sitten tuo punainen on tulevaisuudessa suunniteltu frakkauksen osuus. lopputuloksena voidaan todeta, että kuitenkaan joka tapauksessa öljyä ei ole käytettävissä tulevaisuudessa enää tämän uuden tekniikan ansiosta yhtä paljon kuin aikaisemmin. Onko minulla vielä yksi minuutti aikaa, jotta pääsen lopettamaan puheenvuoroni? Niin, lopuksi toteaisin, toteaisin vielä, että aina sanotaan, että öljy energia, öljypohjainen energia on halpaa, mutta sehän on hyvin lyhytnäköistä. Eli täytyy muistaa, että Euroopan unioni nyt etsii muutosta ja ratkaisua uudessa tilanteessa, mutta pitäisi pikemminkin lähteä siitä liikkeelle, että kuinka vähennetään energian kulutusta sekä kaupungeissa että kaupankäynnissä että teollisuudessa ja kuinka voisimme käyttää energiaa tehokkaammin, kuinka voisimme tuottaa energiaa uudistuvista energialähteistä käsin ja kuinka voisimme luoda sellaisen kulttuurisen ymmärryksen ja kulttuurin muodon, joka perustuisi enemmänkin biopolttoaineisiin kuin fossiilisiin polttoaineisiin. Aineisiin. Ja ympäristö on otettava huomioon. Ilmastonmuutos etenee yhä kiihtyvämpää tahtia ja on pidettävä mielessä, että rahoitusvarat ovat, aivan, ovat, ovat vähäisemmät kuin aikaisemmin ja kun nämä tekijät pidetään mielessä, on etsittävä uudenlaisia ratkaisuja tähän tilanteeseen. Kiitos herra González Teada. Nyt voimme käydä keskusteluihin, jotta voimme saada kysymyksiä. Meillä oli kolmesta neljään tässä ensin oma valiokuntamme kokous, mutta minä haluaisin esittää herra Olehnovicille yhden kysymyksen tässä aluksi. Heti mm, nestetetty maakaasu ja sen vienti Yhdysvalloista Euroopan unioniin on osoitettu, että Yhdysvalloilla on houkuttavampi markkina tälle ja terminaali voisi olla jopa Kiinassa, Intiassa tai Japanissa, eikä Keski- tai Itäisessä Euroopassa nesteytetylle maakaasulle. Miten voimme estää äh, tällaisen tapahtumisen? Ja toinen kysymys. Yhdysvallat on lähes kokonaan kieltänyt raakaöljyn viennin. Se on meille myös ongelma. Ava, markkinoiden avaaminen, koska TTIP hän tarkoittaa sitä juuri, että markkinat avataan. Ei vähempää, ei enempää. Ja sitten kun Saales Dearalle kysymys biopolttoaineiden tuotanto ja äh, vaikutukset. Miten TTIP vaikuttaisi tähän? Kuten tiedätte, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet eivät nyt menestyneet niin kovin hyvin, erityisesti tämä epäsuora maankäytön muuttuminen äh, siitä näkökulmasta. Nyt meidän pitäisi laatia sitten uusittua lainsäädäntöä, biopolttoaineet, miten, eh, mihin niitä nyt kehitettäisiin ja minkä, mit, miten TTIP vaikuttaisi biopolttoaineiden tuotantoon ja lainsäädäntöön. Ja sitten Intan kollegalta voisin pyytää myös kysymyksiä. Mr. Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Suoraan sanottuna en ihan täysin ymmärtänyt, mitkä vaatimuksenne ovat TTIPin osalta. Yksi mainitsi hiilivuodon ja te mainitsitte eri energiaratkaisut, mutta, mutta mitkä olisivat teidän toivenne vaatimuksenne TTIPin suuntaan? Tarkoitatteko, että tulimaksuja ei pitäisi pienentää eri kilpailutilanteiden takia maailmassa vai pitäisikö ottaa käyttöön erityinen hiilidioksidisääntö, ilmastoosio TTIP-sopimukseen? Energiatehokkuuskysymyksestä, mitä se tarkoittaa, kun pyydetään energialukua, jossa olisi kestävyyteen liittyviä kriteereitä. Tarkoittaako tämä sitä, että pyydetään energiatehokkuustoimia – jotain yhteistä tässä EUn ja Yhdysvaltain välillä. Eli kysymykseni olisi, mitkä ovat konkreettisia vaatimuksia nyt, mitä meidän pitäisi pyytää siis konkreettisesti TTIP-neuvotteluihin? One minute. Kiitos. Minuutin kysymyksiä sitten, Herkeli. Kiitokset. Etren ja Intan jäsenenä olen erityisen kiinnostunut tästä aiheesta. Ensinnäkin se, mitä sanoitte, on aivan totta. Meillä on vastuu myydä tämä kansalaisillemme ja erityisesti luoda siitä myönteistä kuvaa. Tähän mennessä olemme pystyneet vain aikaan saamaan negatiivista julkisuutta aiheen tiimolta. Jos me emme käytä tätä tilaisuutta hyväksemme, mikä tulee olemaan sitten vahvin luonnollinen vihollisemme? Minkälainen ratkaisu Siis jos me emme käytä hyväksemme näitä luonnonvaroja, joita meillä on. Ja kun puhumme, että frakkausta särötys ei ehkä ähm, ole niin suosittu, ähm, pitääkö meidän pitää putket auki Venäjältä tänne niin pitkään kuin mahdollista? Kiitos sitten Kirtom Darling. Very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Haluaisin palata Bertin kysymykseen. Kun kuuntelin näitä alustuksia, niin minä tuli mieleen tuo myös, että meillä on TTIP-neuvotteluissa energialukuja. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä siihen lukuun mielestäni kuuluisi. Ainakin omalta kannaltani katsoisimme TTIPiä, jossa standardeja korotetaan. Huolehditaan sitä, ettei tehdä tyhjäksi mitään aikaisempia standardeja. Tässä oli mielenkiintoisia tapoja esimerkiksi ajatellen mahdollisuuksia, joita eurooppalaisille yrityksille syntyy vihreän talouden energiateknologian alalla. Yhdysvalloissa totta kai on valtavaa tutkimus, tutkimusta, kehitystä. Voitaisinko tehdä jotain energiateknologian ja energiatehokkuuden yhteisen tutkimuksen osalta, linkittää tämä jotenkin standardeihin – jotta tästä tulisi konkreettisempaa. Olisi mielenkiintoista tietää tästä lisää. Kaikki mitä kuullaan on se, että vientirajoitukset pitäisi poistaa, mutta muustakin on kyse kuin vientirajoitusten poistamisesta öljyltä ja kaasulta. Kiitos sitten Grobarczyk. Kiitos. On sopivampaa kysyä Oleshoviksilta keskinäisellä yhteisellä kielellämme. Eli minulla on kysymys tosiaan teille teidän esityksestänne. Minä olen täällä. Haluaisin esittää kysymyksen liittyen siihen, että kemian teollisuus, joka on tärkeä Keski- etä euroopalle jos se muuttaa, pois. Jos, tulli, jos niistä tehdään tullivapaita tai tullit äh, alennetaan äh, 6-0 prosenttia, sanottiin, että tämä kemian teollisuus häviäisi Euroopasta tai ainakin Puolasta. Miten te näette tämän asian? Miten te arvioitte sitä, kuinka markkinat tulevat kutistumaan? Ja tällaisen perusteella, kuinka paljon työpaikkoja tullaan raskasta teollisuudesta menettämään. Herra Jadot, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olin yllättynyt CEEPn edustajan puheenvuorosta. Te esitätte paljon lukuja teidän esityksessänne, mutta te ette puhuneet jäsentenne varoista. Ne ovat hyväksi, hyväksikäyttäneet pitkälti näitä hiilidioksidivapautuksia ja näitä kiintiöitä esimerkiksi oli Aselor Mittal, joka puolitoista miljardia pystyi hyödyntämään näitä suuria rahasummoja myös sellaisista äm, laitoksista, jotka edelleenkin hyötyvät näistä kiintiöistä. Eli ainakin tästä menneestä aikakaudesta te voisitte kertoa meille, että että Euroopan ilmastopolitiikka on ollut valtavan hyödyllistä kaikille niille, jotka tuottavat paljon hiilidioksidia tai ovat energiaintensiivisiä toimialalla. Ja kun puhumme nyt transatlanttisesta kauppasopimuksesta, niin Euroopan tavoite ja komission tavoite on saada käyttöön Yhdysvaltojen liuskekaasuvaroja. Kun huomaamme, että monet siirtyvät sitten Yhdysvaltoihin ja samalla tavalla lähtevät Euroopasta ja Puolasta. Onko tämä meidän etujemme mukaista energiateollisuuden puolesta? Siis minuutti oli puheaika tässäkin. Anhan. Kiitos paljon. Minulla olisi kysymys Eda Teadalle. Kysyisin seuraavaa. Sanoitte, että pitäisi pohtia mieluummin vaihtoehtoja. Energian säästäminen, ei energian tuominen, vaan energiatehokkuus siis Kysymykseni on seuraavanlainen. Miten energiaintensiivinen teollisuus otettaisiin huomioon? Mitä ehdotuksia teillä on? Ja sitten periaatteellisemmin, mitä TTIPin pitäisi ottaa energiamarkkinoista? Pitäisikö se jättää kokonaan aiheena ulkopuolelle, osa mukaan, osa ei? Miten pitäisi muotoilla? Ja sitten periaatteellisemmin, voidaanko TTIPin kautta vähentää energian käyttöä, tukea uusiutuvia energialähteitä ja onko TTIP välttämätön, jotta voitaisiin kattaa energiatarpeet? Tässä olisi minulle tärkeitä kysymyksiä. Tarvitaanko tätä siis? Ja onko tästä hyötyä, kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä? Tässä kysymyksessä kiitos. As the next speaker. Ramoissa. Thank you, Chair. <coughs> Uh, I would like... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vielä lyhyesti korostaa sitä seikkaa ja kysymystä, minkä puheenjohtaja itsekin otti esiin. Nimittäin on pitkäaikainen myytti, että TTIP lisäisi energiavarmuutta Euroopassa sen takia, että Aasian markkin, tai maakaasun hintaero on tärkeämpi Aasian markkinoilla. Ja sitten olisi mielenkiintoista saada selvyyttä siitä, että onko tämä nyt sellainen asia, josta nimenomaan tullaan neuvottelemaan TTIPissä, koska tämähän on amerikkalaisille tabu. Kanadalle ja Meksikolle annettiin joitakin ää, äh, poikkeusmenettelyjä ja etuuksia raakaöljyn suhteen, joten miten äh, pärjäämme tuon USAn raakaöljy, äh, raakaöljykiellon taika mm, niin mm, pannaan julistuksen kanssa. Kiitos sitten Martínez. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Hetki sitten osoititte sormilla niitä, jotka ovat hyödyntäneet tätä sopimusta, mutta ei pidä ajatella, että tämä tulee olemaan se taikaisku, jolla ratkaistaan kaikki ongelmat. Tämä on kysymys herra Ongelgovicille Esityksessänne esititte tosiaan muita, muutamia lukuja ja puhuitte, että kilpailukyvyssä EUn yritykset äh, voisivat hyötyä ja puhuitte myös Yhdysvaltojen yrityksistä ja tilanteesta täällä Euroopassa. Äh, sanoitte myös, että Euroopassa äh, pitää tehdä toimenpiteet, että energia saadaan kohtuuhintaan käyttöön yksinkertainen kysymys teille. Oletteko te arvioineet, kuinka paljon nämä äh, vaatimukset ja pyynnöt tulevat maksamaan ja kenen pitäisi maksaa lasku? Kiitän. Kiitokset. Tashenovski sitten. Děkuji, pane předsedo. Eh, já patřím také k těm, kteří vidí v, právě v této obchodní smlouvě a zdůrazně Minäkin olen yksi niistä, jotka pitävät tätä kauppasopimusta, toistan siis kauppasopimusta, sitä, että markkinat avataan tärkeänä askeleena Euroopalle. Minulla on kysymys nimenomaan molemmille panelisteista. Jos me emme lähde tähän markkinoiden avaamiseen, niin mitä tapahtuu? Eurooppa sulkeutuu pitäytyy vanhoissa kriteereissään ja me jatkamme riippuvuuttamme Venäjän energiamarkkinoista. Tämä kauppasopimus avaisi valtavat markkinat meille ja samalla saisimme uusia teknologioita käyttöömme ja poistaisimme kaupan esteet ja ne esteet, joita meillä on, jotka sulkevat Euroopan syrjään tällä tavoin. Haluaisinkin kysyä vierailtamme, mitä tapahtuisi, jos me emme hyväksyisi TTIPiä, koska minusta vaikuttaa siltä, että tässä ikään kuin kielletään ne edut, joita TTIP toisi, kun taas mielestämme Euroopan avautuminen olisi hyödyllistä meille. Hyvä. Nyt palaamme sitten puhujiin tässä keskustelussa. Pyytäisin teiltä vastauksia. Kumpi aloittaa? Haluatteko te aloittaa? Olkaa hyvä. Viisi minuuttia yhteensä kaikkiin kysymyksiin ja kaikkiin vastauksiin. Olkaa hyvä. Ei liian paljon aikaa. Tiedättehän Euroopan parlamentissa. Meillä on aina kiire täällä. Mikrofoni, olkaa hyvä. okei. okay. okay. Now is working. No, se on todella Niin, ennen kaikkea kiitoksia. Ennen kaikkea tulkeille, koska puhun kovaa vauhtia, heillä on hieman kiire seurata minua. Niin, kun puhutaan polttoaineista, niin tietenkin se mitä olemme osoittaneet ja yritämme osoittaa Euroopan unionille tässä. Niin täytyy yrittää puhua hieman hitaammin, minulle tässä sanottiin. Niin, polttoaineista. Lo que se ha demostrado desde on osoitettu, että että viimeisen kuuden vuoden aikana, kun EU on yrittänyt käyttää uusiutuvina lähteinä tiettyjä ensimmäisen sukupolven lähteitä, niin se on osoittanut, että esimerkiksi kasvihuonekaasut eivät ole vähentyneet. Esimerkiksi indonesialainen soija, jota on käytetty, on saanut aikaan epäsuorasti säästö, päästöjen lisääntymiseen verrattuna konventionaalisiin polttoaineisiin. Biopolttoaineet, kuten etanoli, joka on erilaista kuin diesel, voisivat olla sellaisia, joita voitaisiin EU:ssa helpommin käyttää hyväksi, mutta joka tapauksessa oli sitten kyse mistä tahansa polttoaineesta, niin sehän liittyy aina öljyn käyttöön se, että pyritään vähentämään öljyn käyttöä, niin se toisaalta myös vähentää, tai va, sillä on myös omat vaikutuksensa. Kun puhutaan esimerkiksi ä, elintarvikkeista, niin elintarvikkeiden määrähän lähenee, vähenee tietenkin silloin, jos niitä käytetään polttoaineiden käyttöön. Ja liikenteen kannalta tietenkin tämä kysymys on erityisen tärkeä. Sitten rakkaukseen liittyen minusta on selkeää, että rakkaus ei ole mikään lopullinen ratkaisu. Ja Euroopan unionissa on se ongelma, että tässä ajatellaan koko ajan fossiilisten polttoaineiden pohjalta. 50 vuoden päästä tämä tie on loppuun käyty. Ja energian lähteet, jotka perustuvat esimerkiksi frakkaukseen, antavat meille vain hieman lisämarginaalia, muutaman vuoden lisää, mutta joka tapauksessa ilmastonmuutos jatkuu ja tilanne pahenee. Ja meillä on vähemmän äh, talousvaroja tai rahoitusvaroja äh, taloutemme muuntamiseen. Frakkauksen lisään, eh, si, sijaan pitäisi pikemminkin esimerkiksi parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja eh, välttää eh, rahoitusvarojen käyttä, käyttämisen sellaisiin asioihin kuin frakkauksen, joka antaa meille vain ehkä viisi vuotta lisäaikaa. Sitten jos puhutaan raskaasta teollisuudesta, niin pitäisi miettiä toisenlaista talousmallia tulevalle 50 vuodelle. Pitäisi miettiä, että miten tätä teollisuuden alaa voitaisiin kehittää siten, että niille voitaisiin tarjota, tarjota ää, tietty energiamäärä, koska nehän vaativat energiaa eri tavalla kuin muut teollisuuden alat. Se, mitä Euroopan unioni nyt tavoittelee TTIPillä ja on, on se, tai kansalaiset pyytävät sitä, että, Euroopan, äh, että USAlla ei pitäisi olla mahdollisuutta viedä öljyliusketta, mm, millä tahansa ehdoilla, koska siitä ei tule olemaan minkäänlaista kokonaisvaltaista hyötyä maailmanlaajuisesti. Pitäisi todella hahmottaa, että mitä näillä TTIP-neuvotteluilla oikeastaan tavoitellaan muuten, niillä ei ole merkitystä tai niillä ei päästä mihinkään merkittäviin tuloksiin. Uudistuvat ener- energiavarat ovat tärkeä asia ja tässä pyritään nyt kaupallista so- sopimusta siten, että pystyttäisiin hyödyntämään sekä asianmukaista, asianmukaisesti hyödyntämään sekä öljyä että nesteytettyä maakaasua. Ja edelleenhän olemme siis Venäjästä riippuvaisia, tästä mainittiinkin jo aikaisemmin. Mutta se ei ole se pääongelma, vaan se, että olemme riippuvaisia nimenomaan fossiilisista polttoaineista. Ja TTIPin myötä voitaisiin sitten siirtyä siihen tilanteeseen, että olisimme edelleen fossiilisista polttoaineista riippuvaisia, mutta riippuvaisia enemmän USAsta kuin Venäjästä. Mutta tämä, kuten jo totesin aikaisemmin, niin viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä tämä tie on loppuun käyty. Minun mielestäni tässä on yksi ainoa ratkaisu, Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on edessämme maailmanlaajuinen haaste ja meidän täytyy valita uudenlainen tie. Meidän täytyy laatia uudenlaiset prioriteetit täällä Euroopan unionissa ja kohdattava tilanne sellaisena kuin se on. No nyt näyttää siltä, että minun aikani onkin käytetty loppuun, eli kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä. Kiitoksia vastauksista ja ajassa pitäytymisestä. Tämähän on aivan erinomaista. Sitten herra Olehnovic. Five minutes or five... Viisi tai viisi ja puoli minuuttia. Very much. Uh, many, many questions, but... Uh... Kysymyksiä oli paljon, mutta lähtisin liikkeelle yleisemmistä huomioista. Pyrin käsittelemään yleisesti TTIP-kysymyksiä Pitäisikö neuvotella vai hukataanko aikaa aiheen neuvottelemisessa? Vai olemmeko ihan tyytyväisiä siinä maailmassa, että EU:ssa ollaan hyvin riippuvaisia yhdestä toimittajasta ja kohdataan melko suuria ongelmia, jotka tähän riippuvuuteen liittyvät. Meidän täytyy ajatella nyt kumppanuutta EUna, ei yksittäisinä toimijoina. Kyse on tärkeistä kumppaneista. Meidän täytyy monipuolistaa. Mutta meidän pitää puhua myös omasta tuotannostamme – olisi ehkä erilainen tilanne, jos meillä olisi luotettavia kumppaneita ympärillämme paljon, mutta nyt näin ei ole, joten meidän on pyrittävä löytämään ratkaisu, jotta voimme olla kumppanina muille, ajatella uutta teknologiaa, sitä, että saadaan aika enemmän energiatehokkuutta, uutta teknologiaa, joka mahdollistaa sen, että me olemme tärkeimpien toimien kumppaneita markkinoilla. Tässä mielessä voisin vastata on mittaan kysymykseen. En tiedä yksityiskohtaisesti tätä ongelmaa, mutta opetusryhmän johtajana olimme offshore-hankkeessa. Sillä oli suuri investointi Ja tämän investoinnin kautta saimme aivan parasta teknologiaa käyttöön ja meidän jalostamomme tällä hetkellä on maailman paras tehokkuuden saralla. Voimme selvitä siis hengissä tai jopa enemmänkin kuin selvitä hengissä. Voimme kehitellä suhteitamme myös muihin. Ja meidän pitäisi ajatella, mistä saataisiin parhaat ratkaisut. TTIPstä puhutaan kauppasopimuksena, mutta ei ainoastaan kauppasopimuksena Yhdysvaltain kanssa. Henkilökohtaisesti minulle ei ole merkitystä sillä, allekirjoitetaanko sopimus Yhdysvaltain vai muiden kanssa. Onko meillä muita, jotka voisivat parantaa mahdollisesti tilannettamme? Tietenkin on eroa yksittäisten toimijoiden välillä, jos ajatellaan EUta e tai 28 jäsenvaltiota. Meidän on huolehdittava siitä, että toimimme yhdessä, että haluamme olla kumppaneita keskenämme. Voimme, voimmeko tukea ja turvata toisemme, kun se on tarpeen. Niin monia kysymyksiä liittyy nyt myös meidän sisäiseen organisaatiomme 28 jäsenvaltion järjestelmään. Me edustamme 11 maata itse. Yksitoista maata, jonka BKT edustaa kolmannesta Euroopan unionista. Mitä jos emme tee mitään? tämän kuilun kuroon umpemiseksi. Yhdistyykö Eurooppa silloin pitkällä aikavälillä? Meidän on ajateltava sääntelyämme, jotta yrityksemme voivat saada kumppanuuksia ja ehkä välttää muita toimia yksittäisten voimakkaiden toimijoiden puolelta. Tässä tämä. LNG, nesteytetty maakaasu Yhdysvalloista, voi olla tietenkin sopimuksia sellaisia kohtia, joita me voimme hyväksyä. Kiitos. Uh, no detailed questions and answers, but... Uh, Ei mitään helppoja uh, kysymyksiä ja vastauksia, mutta yleisiä kommentteja. Tämä oli nyt ensimmäinen osa kuulemistilaisuutta. Kiitän puhujia heidän esityksistään ja osallistumisestaan tärkeään keskusteluun. Olen vakuuttunut, että on paljon avoimia kysymyksiä edessämme ja paljon työtä myös edessämme ja haluamme kuulla tämän kuulemistilaisuuden loppua kohti myös Euroopan komission näkemykset, koska komissiohan on vastuussa näistä konkreettisista neuvotteluista ja nehän ovat se tärkein osio tätä nykyään. Miten voimme saavuttaa parhaat tulokset Euroopan unionille ja molemmille osapuolille ja olla ikään kuin voittajina tässä. Kiitän puhujia. Jatkamme seuraavaan keskustelun osioon. Siirrän puheenjohtajuuden nyt kollegalleni Bent Langenille. Olepa hyvä. Mr. Buzek for handing over me. Kiitos, Buzek. Minä johdan puhetta tässä toisessa paneelissa. Nyt pääsemme tämän sopimuksen ytimeen, ehkäpä TTIPin näkymät pk-yrityksille ja erityisille toimialoille Kuten mainitsin alussa, olen sitä mieltä, että TTIPin pitäisi hyödyttää Euroopan unionin talouden uudelleen liikkeelle saamista ja tiettyjä toimialoja. Meillä on kolme kunnianarvoisaa puhujaa. Ensimmäinen on Pia Eberhardt Corporate Europe Observatorista. Hän saa puheenvuoron välittömästi. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and also thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitän, kiitän molempia valiokuntia kutsusta tulla tänne. Keskityn yhteen tiettyyn asiaan, en pk-yrityksiin, vaan siihen, että ISDS otettaisiin mukaan TTIPiin ja sen riskit. Käytän esimerkkejä energiasektorilta, koska tämä on mielenkiintoista nimenomaan tämä, näiden valiokuntien näkökulmasta. Haluan lyhyesti kertoa teille, vaikka tämä ei varmaan ole tarpeen, mutta mikä on sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumenetelmä ISDS? Ja minkälaisia riitoja on ollut ja on meneillään tällä hetkellä Euroopassa? Haluan myöskin vastata kysymykseen, mitä tapahtuisi, jos energiasektorilla, jos ISDS otettaisiin mukaan TTIP-sopimukseen? Ja myöskin niin kutsuttu Euroopan komission uudistusohjelma. Suurin osa teistä tietää, että Euroopan komissio eh, väittää, että se on kyllä käsitellyt kaikki sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisumenetelmän ongelmat. Mistä ISDS on kyse? Se mahdollistaa sen, että investoijat, pääasiassa yritykset siis, voivat suoraan haastaa oikeuteen valtion oman oikeusjärjestelmänsä ulkopuolella yksityiseen tuomioistuimeen. Ja näiden kanteiden tavoitteet voivat olla hyvin laajoja. Ne voivat olla parlamenttien päätöksiä, ne voivat olla johtokuntien päätöksiä tai tuomioistuinten päätöksiä, joita näissä menettelyissä voidaan muuttaa. Nämä ovat äh, kansainvälisiä äh, investointisopimuksia. Investoijat voivat nostaa äh, kanteen Eh, joistain oikeuksista, joita heille eh, näissä sopimuksissa on annettu, ja jos he väittävät, että heidän oikeuksia on rikottu. Tästä kuvasta näkyy, kuinka nopeasti ISDS-tapauksia eh, on tullut ja kuinka niiden määrä on kasvanut 90-luvulla ja tämän vuosituhannen alussa. Näiden tapausten määrä on räjähtänyt käsiin käytännössä. 2014 loppuun mennessä meillä on yli 600 tällaista kannetta, jotka on nostettu valtioita vastaan. Niitä voi olla enemmänkin, koska osista, osasta niitä emme tiedä. Nämä äh, oikeustapaukset tiedämme, miten investoijat käyttävät tällä hetkellä järjestelmää ja miten nämä äh, välimiehet, jotka äh, sitten näitä päätöksiä tekevät, tulkitsevat lainsäädäntöä. EU-jäsenvaltiot myöskin saavat näitä haasteita tai kanteita osakseen. Se on tämä musta käyrä. Eli nämä ovat kanteet EU-jäsenvaltioita vastaan ja tämä punainen käyrä on sitten Yhdysvaltain investoijia vastaan, mutta sen mm, se käyrä ei ole yhtä jyrkkä kuin EUta koskevaan käyrä. Tässä investoijat ei ole kyse siitä, että investoijat pohjoisesta nostaisivat kanteen eteläisiä vastaan. Tämä kuva on vähän pieni, mutta tämä pohjalla oleva, alhaalla oleva sininen osio koskee nimenomaan sähkötapauksia, sähköyhtiöitä. Sitten tämä tummempi sininen on öljy, kaasu ja kaivosalan tapaukset, nämä ovat kanteita, jotka tehtiin verovuonna 2014, eli viime vuoden aikana. Energiasektori on todella kes- keskeisessä asemassa, jos ajattelemme ISDS. Nyt jo on paljon kanteita meneillään, paljon enemmän tällä sektorilla kuin muilla toimialoilla. Haluaisin kertoa teille muutamia esimerkkejä, ehkä tunnette osan niistä. Vattenfall on mainittu jo nyt, olette, olette ehkä Mm, kuulleet tästä ruotsalaisen energiayhtiö Vattenfallin kanteesta. Se on eh, hakenut 4,7 miljardin euron korvauksia Saksan valtiolta. Sama yhtiö mm, nosti kanteen Saksaa vastaan aikaisemmin. Se ei, ollut, se ei ole niin tunnettu tapaus, mutta silloin Vattenfall vaati 1,4 eh, miljardia vahingon korkauksena hiili voimalaa koskien Hampurissa. Ja tämä riita sovittiin ja silloin vähennettiin tai alennettiin ympäristöstandardeja Vattenfallin hyväksi. Tällä hetkellä meneillään olevia tapauksia, toinen Vattenfallin tapaus on vielä meneillään myöskin, mutta sitten meillä on kanadalainen äm, yhtiö Lunepine, joka on siis kanadalainen yhtiö, joka on nostanut kanteen äh, Kanadan valtiota vastaan. Siellä on postilaatikoyhtiö äh, Delawareissa ja kyseessä on 250 miljoonaa Kanadan dollaria äh, ja toimenpiteet, jotka liittyvät Quebecin osavaltioon, jossa frakkaukselle on asetettu tällainen lopullinen määräaika. Vaikka vahingonkorvausta ei ole vielä päätetty, niin kyseessä on tällainen mobiiliinvestointi, joka on osa Exxon Mobilia, joka on maailman suurin öljyyhtiö. Exxon Mobil, joksi toinen yritys on nostanut kanteen Kanadaa vastaan ja saanut jo itse asiassa voittanut tämän tapauksen kyseisessä tuomioistuimessa, koska Kanada esitti vaatimuksia öljyyhtiöille investoida tutkimukseen ja kehitykseen. Ehkä toinenkin mielenkiintoinen alue tälle valiokunnalle täällä. Ja sitten vielä toinen tapaus, josta on päätetty jo, se on CMS Gas, yhdysvaltalainen öljyyhtiö, joka nosti kanteen Argentiinan valtiota vastaan. Se voitti tapauksen 133 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kyseessä oli hintarajoitteet, joita Argentiina otti käyttöön sen talouskriisin aikana. Tästä saatte hiukan esimakua siitä, minkälaisia toimenpiteitä energiapolitiikkaan ja sääntelyyn energia-alalla on. Nämä on nyt jo haastettu tämän järjestelmän alaisuudessa. Mitä sitten tapahtuisi, jos tämä sijoittajan ja valtion välinen ratkaisu otettaisiin mukaan TTIP-sopimukseen? No juuri, tällaisia kanteita, joita teille äsken kuvailin, tulisi olemaan enemmän. Olisi riski sille, että EU-jäsenvaltiot ja EU kokonaisuudessaan haastettaisiin ympäristölainsäädännön pohjalta oikeuteen, kuten Vattenfallin ensimmäisessä tapauksessa. Voi olla eh, hintasäätelystä eh, kanteita esimerkiksi talouskriisin aikana voi olla tällaisia, kuten CMS-tapauksessa, tai voi olla tällaisia mm, perustavaa laatua olevia poliittisia päätöksiä, esimerkiksi että Saksa luopuu ydinvoimasta tai tämä frakkaus, frakkauksen määräaika Kanadassa. Nämä muutokset energiasektorilla voidaan haastaa ja nostaa kanteet valtioita vastaan. Ja kyseessä ei ole pelkästään tällaisia haasteita, vaan että nämä ratkaisijat sitten voivat tehdä sellaisia päätöksiä, mainitsin tämän 4,7 miljardin vaateen Vattenfallilta, jotta nämä yritykset saavat vahingonkorvauksia ja nämä rahat tulevat loppujen lopuksi veronmaksajilta. Kyseessä voi olla myös tällainen jarruttava vaikutus energiapolitiikkoihin. Tiedämme, että yritykset nyt jo käyttävät tätä järjestelmää uhkaamalla näillä kanteilla, mutta myös todella nostamalla näitä kanteita todellisesti. He eivät ehkä halua rahaa näistä tapauksista, vaan haluavat sellaisen vaikutuksen, että sitä sääntelyä, lainsäädäntöä ei tehdä niin tiukaksi kuin oli alun perin tarkoitettu. Sitä tarkoitetaan tällä jarruttavalla vaikutuksella lainsäädäntöön ja politiikkaan. Ja näin voisi tapahtua, jos ISDS otetaan mukaan TTIPin. Ja jos ISDS tulee mukaan TTIPin, niin ainakaan sillä ei ole mitään taloudellisia hyötyjä, hyötyvaikutuksia tähän järjestelmään. Investoinnit eivät lisäänny, hyviä investointeja, joilla edistettäisiin vaikka hyvänlaatuisia työpaikkoja ja niiden syntymistä. Olen nähnyt raportissa jonka te tilasitte, että siinä mainittiin ISDS, mutta hyvin lyhyesti vain mm, mielestäni tämä pitäisi ottaa paljon vakavammin. Nimittäin tutkimuksessa sanottiin, että no mutta meillähän on nämä riskit jo, se on totta, kyllä. On paljon sellaisia sopimuksia, jotka tuovat mukanaan näitä riskejä. Se on jo sinänsä paha juttu ja riittävän paha juttu, mutta se tarkoittaisi sitä, että TTIP pahentaisi tilannetta vielä, koska silloin tulisi valtavasti paljon enemmän tilaisuuksia haastaa EU ja sen jäsenvaltiot eri tilanteissa. Muun muassa suorat ulkomaiset investointivarannot virtaisivat EU-sta Yhdysvaltoihin, 40 prosenttia siirtyisi sinne, ja sitten tulisi näitä riitoja yhä enemmän ratkaistavaksi. Meillä olisi yhdysvaltalaisia tytäryhtiöitä, noin 51 000, jotka voisivat lisätä näitä tapauksia. Usein teille sanotaan tai meille sanotaan, että ei hätää, meillä on uudistusprosessi nyt hallinnassa, mutta minusta mikään tässä uudistusagendassa ei ole kontrollissa. Tässä ei vähennetä mahdollisuuksia tulla haastetuksi oikeuteen, se ei vähennä mahdollisuuksia hulluille oikeuspäätöksille, tai se ei vähennä mahdollisuuksia katastrofaalisille korvaussummille, eikä se estä sitä, että investoijat voivat uhata tällä haastamisella, ja sillä voisi olla tämä jarruttava vaikutus, kuten sanoin. Sitten vielä lopuksi mietin, että pitäisikö minun esittää suositus lopuksi. Minä haluaisin tehdä tämän kuitenkin vaikeammaksi teille. Esitän kaksi kysymystä, joka teille, joihin teidän on vastattava kun ajattelette, kuinka paljon TTIPiä vastustetaan tällä hetkellä ja ISDS myös. Tämä on paljon laajempi vaikutukseltaan kuin voitte kuvitellakaan. Haluan kysyä, miksi te lainsäätäjänä haluaisitte antaa investoille näin voimakkaan aseen käteen, jolla he voivat haastaa parlamentit, hallitukset ja tuomioistuimet ja äh, oikeuteen ja jolla olisi näin potentiaalisesti haittaavia vaikutuksia veronmaksajille. Ja miksi te haluaisitte nyt kiertää tätä järjestelmää äh, niin, että me, meillä kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Kiitos. And now I will give the floor. Kiitokset. Sitten seuraavaksi Mario Uhven. Hän on Saksan PK-yritysten liiton puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Arvoisa herra Busek, arvoisa herra Lange, arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulla on ilo ja kunnia samanaikaisesti saada puhua täällä. Minä johdan suurinta saksalaista keskisuurten yritysten liittoa ja voin esitellä PK-yritysten kantoja teille tänään. Vapaakauppasopimus Yhdysvaltain kanssa on Saksassa julkisessa keskustelussa ja keskisuurten yritysten joukossa ollut yksi tärkeimmistä keskustelun aiheista viime kuukausien aikana. Haluaisin ihan selkeästi sanoa, että siksi on niin valtavan tärkeää mielestäni, että pk-yritysten edut otetaan huomioon TTIP-neuvotteluissa. Tämä ei koske ainoastaan Saksaa. Pk-yritykset totta kai tukevat tätä ajatusta vapaasta kaupasta ja siitä, että että vahvistetaan kauppasuhteita EUn ja Yhdysvaltain välillä. Kuitenkin, kuten niin usein, Piru piilee pienissä yksityiskohdista. Hyvin kriittisesti on pohdittava sitä, mitä etuja Eurooppa ja mitä etuja Yhdysvallat tässä ajaa. Yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikuttaa tässä menestykseen, on se, miten viestitään kansalaisten ja yrittäjien kanssa. Voitte olla yllättyneitä siitä, että pitkän aikaa ei kuultu mitään yritysten puolelta ja nyt yhtäkkiä protestit ja kritiikki lisääntyy kaikkialla Euroopassa ja tilanne pahenee päivä päivältä. Saksassa vasta 40 prosenttia yrittäjistä tietävät, mistä on kyse. 60 prosenttia on vielä ilman tietoa. Edellisen komission epäonnistumisesta on jo puhuttu paljon, en puhu siitä enempää. Haluaisin tässä yhteydessä kuitenkin lisätä sen, että komission jäsen Malmströmin avoimuusaloite on todella tervetullut. Arvoisat valiokunnan jäsenet, haluaisin nyt puhua muutamista kysymyksistä, jotka ovat PK-yrityksille erityisen tärkeitä. Ja siksi nämä ovat varmasti teille tärkeitä kysymyksiä TTIPin osalta parlamentin jäseninä. ISDS-lausekkeet eivät varmaankaan ole ainoastaan Saksassa kaikista nalaisin kysymys TTIPin liittyen. Tällaisen menettelyn, ajatus on se, että tuetaan investointeja maissa, joissa oikeusjärjestelmä ei ole kehittynyt kunnolla. Tämä on ymmärrettävä sinänsä hyvä ajatus. Tähän mennessä täytäntöönpano on ollut vääränlaista ja hyvin vaarallista kehitystä. Se, että tämä aihe tuli julkisuuteen keskustelun kohteeksi vasta TTIPin yhteydessä, ei varmaankaan voi olla yllättävää, kun tarkemmin tätä kysymystä katsotaan. Investointisuojasopimuksia on ollut jo reilun 50 vuoden ajan siitä lähtien, kun Alankomaiden ja Indonesian välillä solmittiin sopimus. Mutta enempää näistä ei yleensä tiedetty. Käytäntö, tuomio ja koko menettely julkaistiin ainoastaan, jos molemmat osapuolet sen hyväksyvät, enkä pidä tätä hyväksyttävänä. Tässä voidaan todella puhua varjo-oikeuden käytöstä. Myös siinä, miten valitaan tuomarit, on suuria ongelmia. Niitä me emme voi tällä tapaa hyväksyä. Pieni ryhmä kansainvälisiä huippuasianajajia kiertää tässä neuvoen valtioiden hallituksia ja sitten työstää investointisuojasopimuksia ja vielä edustaa konserneja, jotka kanteen nostavat niiden itse työstettyjen sopimusten pohjalta ja voivat vielä olla siellä riitojen ratkaisuja ajamassa. Tu- Ei kai voida ajatella, että tuomarilla on jo sitoumukset molemmille, molempien osapuolten suuntaan. Tällainen ajatus voi ainakin olla esillä, että eturistiriitaa syntyy. Setan yhteydessä tämä varmasti olisi ollut jo mahdollista. Muut mandaatit, työtehtävät on ilmoitettava kyllä, mutta karenssiaikaa ei ole säädelty. ISDS-lausekkeet ovat olemassa, jotta investoijia voidaan suojella viranomaisia vastaan mielivaltaa tai pakkolunastusta vastaan. Tämä nyt ei koske EUta eikä oikeusvaltiota nimeltään Yhdysvallat. Lyhyesti siis en näe välttämättömyyttä sille, että luodaan tällainen ei-demokraattisen valvonnan alla oleva yksityinen oikeuslaitos, jonka päätökset tehdään salassa ja jonka päätöksistä ei voida valittaa. Yleensä kai on jonkinlainen mahdollisuus esittää vetomus tehdyn päätöksen osalta. Sellaista mahdollisuutta ei tällä hetkellä ole. Päätös tehdään eikä ole mahdollista vedota tästä päätöksestä mihinkään muuhun instanssiin. Pk-yrityksille tällainen menettely usein ei ole tärkeä, koska sitä ei voida rahoittaa mitenkään. Pk-yritykset 80-90 prosenttisesti menisivät heti konkurssiin, jos lähtisivät tällaisiin toimeen. Ei se voi olla oikein, kun ajatellaan, miten paljon pk-yrityksiä on olemassa. Allen Overy yritys vahvisti tämän tutkimuksessa. Tällainen menettely kestää yleensä 4,5 vuotta keskimäärin ja maksaa osapuolta kohden noin 6,5 miljoonaa euroa. Minkälaisella keskisuurella yrityksellä olisi varaa tällaiseen. Silloin mentäisiin konkurssiin. Ei voida maksaa edes 600 000 menettelyn kustannuksista. Riitojen ratkaisumenettely on ainoastaan yksi ongelma TTIP-neuvotteluissa. Hyvät naiset ja herrat, jos ajattelette sitä, että otetaan tiettyjä tahoja, jotka toimivat valtion nimissä, ovat työstämässä lainsäädäntöä, tuntevat tietenkin valtioiden heikkoudet. Ja sama toimisto voi nostaa kanteita suurien yritysten nimissä, koska tuntevat siellä kaikki heikkoudet. Parlamentaarikkona teille tämä ei varmaankaan ole yhdentekevä asia. Suuri konserni 5, 6, 7 miljoonaa voi maksaa helposti antaa sille oikeusosastolleen tämän tehtävän. Ei siinä ole ongelmaa, mutta pienet 98 prosenttisesti PK-yritykset eivät voi maksaa miljoonaa tai kahta, vaan on jo heti konkurssissa. Jos ajatellaan amerikkalaisten suhtautumista ja eurooppalaisten varovaisuusperiaatetta, niin kaksi maailmaa törmää tässä. Kuluttajasuoja on aihe, joka aiheuttaa paljon tunteita ja on hyvin hankala, arkaluontainen. Tiedätte kaikki, esimerkiksi Saksassa noudatetaan varovaisuusperiaatetta. Se tarkoittaa sitä, että jos teillä on patentti, kahden ja puolen vuoden ajan on tutkittava, testattava ennen kuin päästään markkinoille. Amerikkalaiset taas voivat heti patentinsa kanssa mennä markkinoille ja sitten vasta suurten vahingoskorvausvaatimusten jälkeen katsotaan, onko tämä toimiva. Klorikanat Saksassa on ilmeisesti ainakin kumin keskustelun aihe. Haluaisin sanoa, että kansalaisten ja yritysten kannat TTIPiin on yhdistettävä kuluttajasuojakysymykseen. Kaikki, jotka osallistuvat tähän työhön, on saatava avoimesti viestimään ja selittämään, että kuluttajasuojastandardeista ei jousteta. Lopuksi haluaisin sanoa sääntelyneuvostosta jotain tärkeää. Jos ajatellaan sitä, miten historiallisesti syntyneet standardit ovat syntyneet, niin se on pitkä ja hankala prosessi, kuten nähdään TTIPin yhteydessä. Jos ajatellaan sitä, miten tulevaisuudessa neuvotellaan standardeissa, tässä on oltava tarkkana. Missään mielessä ei saa syntyä tällaista pientä closed shop, jossa pk-yritykset eivät ole ylipäätään edustettuna ja kansalliset parlamentin jäsenet eivät myöskään. Lisäksi ei saa tehdä tyhjäksi kansallisten parlamenttien parlamenttien suvereniteettia. Tähän mennessä on puhuttu liian vähän tästä santeluneuvostosta. Eurooppalainen ehdotus on julkaistu, mutta neuvotteluthan perustuvat kompromisseihin, ja siksi amerikkalaisten vaatimukset ovat tässä hyvinkin keskeisiä. Jos ajatellaan sääntelypolitiikkaa, niin se ei ole mikään pikkuaihe. Ja voi olla, että vaikka tarkoitetaan hyvää, ei toteuteta tavoitteita että hyvällä tapaa. Siksi kaikkien eturyhmien pitää voida olla mukana mahdollisessa sääntelyneuvostossa. Lisäksi pitäisi olla velvoitte julkaista neuvostelukohdat. Esimerkiksi elektrotekniikan alalla voidaan päästä eteenpäin, mutta pitää saada hyväksyntä Underwriters Laboratories yritykseltä. Tämä on tällainen käytäntö, joka on syntynyt aikaisemmin. Yhdysvaltojen hallitus ei ole ollenkaan ollut mukana hoitamassa näitä standardointikysymyksiä. Tässä on siis vaarana TTIPissä, kun ajatellaan yksipuolista harmonisointia tai standardien hyväksyntää. Kyllä saksalaiset keskisuuret yritykset tukevat perusajatusta TTIPin osalta, että puretaan kaupan esteitä ja lisätään kauppaa yhdysvaltalaisten suuntaan. Ilman, että ratkaistaan ongelmia, joista olen puhunut, pidän kuitenkin todennäköisenä, että TTIPissä joudutaan umpikujaan. PK-yritykset kärsivät. Olen puhunut joidenkin valtioiden kanssa viime aikoina ja kaikki ovat olleet meidän puolellamme. Ja näin varmasti kuulette tämän vielä Brysselissä useat kerrat. Olen puhunut Saksan ammattiliittojen edustajien kanssa, Verdin kanssa, myös yksi suurimmista liitoista Euroopassa. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että PK-yrityksiä on suojeltava. Sydämelliset kiitokset. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Sitten lopuksi puheenvuoron saa Ladislav Novak. Tsekin tasavallan kemian teollisuuden edustaja. Ja tietenkin myös Tsefekin jäsen. Olkaa hyvä. <laughs> As you said. Last but not least. No niin, viimeisenä, mutta ei vähimpänä, ihan niin kuin sanoit, niin paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja Busek ja Langen aakkosjärjestyksessä näin oikein diplomaattisesti. Kiitoksia paljon siis tästä kutsusta. Minulle on suuri kunnia olla täällä edessäne puhumassa. Hyvät naiset ja herrat, olette kunnioitettava osa Euroopan toimielimiä. Äh, äh, mm, niin, halut Haluaisin aloittaa joillakin geopoliittisissa, geopoliittisilla huomautuksilla koskien TTIPiä ja sitten käyn hieman lukuja myöskin läpi ja tärkeitä kysymyksiä ja ongelmia ja sitä, mitä meidän maassamme, eli sekin tasavallassa asiantiimoilta, on meneillään. Ja haluaisin mainita myös, että kyse ei ole pelkästään kilpailusta – Eurooppa vastaan muu maailma, vaan myöskin jonkinlaista EUn sisäisestä kilpailusta. Eli aloitetaanpa historiallisesta näkökulmasta. Historiallisesti katsottuna EU ja USA ja Kanada ovat aivan luonnollisia liittolaisia jo vuosisatoja sitten Amerikan kansalaiset tulivat Euroopasta ja ehkä pitkän merimatkan ansiosta perivät tällaisen ehkä suuremman rohkeuden kuin eurooppalaiset. Ja myös poliittiset järjestelmät näissä maailmankolkissa ovat identtiset edustuksellinen demokratia, vahva bisnessuuntautunut ja ympäristösuuntautunut lähestymistapa ovat molemmissa läsnä. Erona on se, että varovaisuusperiaate hyväksytään hieman eri tavalla. Se on paljon vahvemmin hyväksytty täällä EU:ssa. Eroja löytyy myös sosiaali, sosiaalijärjestelmistä molemmissa on aika suuri neuvotteluvapaus, toiminnanvapaus neuvottelijoille päästä sopimuksiin aina kiistakysymyksistä. Sitten EU on energian ja raaka-aineiden suhteen kovasti riippuvainen epävakaista alueista. Mutta minä koen, että molemmilla puolin Atlanttia on tarvetta tasapainoiselle, otolliselle, tuottavalle, kannattavalle ja sujuvasti toimivalle sopimukselle. No sitten siirrytään lukuihin. USA ja EU yhdessä muodostavat noin 60 prosenttia maailman BKTstä ja 33 prosenttia maailman kauppaliikevaihdosta ja 32 prosenttia maailman palvelu ja Tämähän tarkoittaa valtavaa voimaa. Ja sitten joitakin Kenian sektorin lukuja. EU vie EU, USAhan joka on Euroopalle suurin kauppakumppani kemian alalla, niin se vie USAhan noin 26 miljardin euro, euron arvosta ja USA taas Eurooppaan noin 19,7 miljardin arvosta, eli etu Euroopan puolelle on noin 6 miljardia, Euroopan hyväksi on noin 6 miljardia vuositasolla. Eli yhteistä bisnestä on, ja koska meillä on hyvät liikesuhteet, niin luvut ovat merkittävät. Ja tämä on otettava huomioon. No sitten jos arvioidaan niitä säästöjä, mitä voitaisiin saada aikaiseksi tullien poistamisella tai minimoimalla, minimisoinnilla ja myös tuoteluokittelujen ja merkintöjen harmonisoinnilla, ovat noin 1,5 miljardin euron luokkaa vuositasolla. Eli tämä on myös hyvä pitää mielessä tämä luku. Ja sitten haluaisin siirtyä näihin tärkeisiin kysymyksiin, jotka on täällä aikaisemminkin otettu jo esille aikaisempien puhujien suulla. Ensinnäkin sääntely. EUn ja USAn järjestelmät ovat hyvin erilaisia, joten molemmin puolista hyväksyntää tai tunnustusta eh, kemian sektorilla näyttää olevan mahdotonta saavuttaa. Mutta jotta voitaisiin nopeuttaa sääntelyn arviointia ja estä, Er, estää moninkertaisia äh, sääntelyvaatimuksia, on tärkeää, äh, jotta saataisiin aikaan saada äh, jotta saataisiin aikaan säästöjä. Ja haluaisin korostaa, että kaikki EU, kaikilla EU-mailla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus käyttää energiavaroja ja ja raaka-aineita, jotta kaikilla olisi yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Sitten kun puhutaan tullien purkamisesta, se on tietysti aina toivottavaa. Sitten toinen tärkeä asia on bioraaka-aineiden käyttömahdollisuudet. Niitä voit, ne voitaisiin nähdä mahdollisuutena käynnistää todellinen bioteollisuus täällä Euroopan unionissa myös. Ja sitten ihan viimeisenä mainitsen tärkeän kuuman perunan, eli tämän ISDSn, siis sijoittajien ja valtion väliset riitojen ratkaisumenettelyt, josta tuossa edeltävä puhuja Pia Eberhardt äh, ansiokkaasti kommentoi. Tämä on todella kuuma asia ja myös hyvin poliittinen asia. Ja sitten siirtyisin muihin seikkoihin, eli kysyisin vielä, että mitä tällä hetkellä Tsekin tasavallassa äh, tapahtuu ja tässä Keemme järjestössä, omassa järjestössäni tapahtuu. Ensinnäkin mainitsin, että me kaikki työskentelemme avoimuuden puolesta, jotta TTIPistä tiedettäisiin enemmän. Tämä näyttää olevan hyvin keskeinen kysymys tulevaisuuden kannalta. TTIP ei ole mikään paholaisen, pirulaisen kirjoittama sopimus, niin kuin sitä on kuvailtu joidenkin taholta, vaan kyse on todellakin mahdollisuudesta kasvuun ja töiden, työ, työpaikkojen luomiseen. Meidän kauppa- ja teollisuusministeriömme sekin tasavallassa on käynnistänyt vaikutusarvioinnin. Tämä on hyvin tärkeä asia siis koskien TTIPiä. Ja se kattaa kaikki sektorit, myös kemian sektorin, ja meidän järjestömme on ollut tämän äh, vaikutusarvioinnin laadinnassa mukana alusta asti pohdiskelemassa, millä ehdoilla se pitäisi suorittaa. Ja juuri vastikään tutkimuksen toteut, kuluttajaa koskeva tarjouskilpailu on avattu ja tuloksia voidaan odottaa kolmen kuukauden sisällä. Järjestömme on myös itse käynnistänyt sisäisen tutkimuksen jäsenistönsä joukossa TTIPia koskien. Suurin osa jäsenistä on TTIPin kannalla puolesta. Jotkut ovat esittäneet tiettyjä varaumia koskien pääasiassa vapaata pääsyä energialähteisiin ja raaka-aineisiin, sitä pidetään kulmakivenä, jotta kaikissa EU-maissa voitaisiin ylläpitää kilpailukykyä samalla tavalla. Me koemme kuitenkin vielä, että TTIPillä e on vielä jotakin enemmänkin saavutettavaa. Vielä kehitystä voitaisiin saavuttaa lisää avoimuutta. Esimerkiksi toivottaisiin, toivoisimme ku, saada kuulemamme enemmän yksityiskohtia ja faktoja sopimukseen liittyen. Joten voisin ehkä vetää yhteen tämän alustavan järjestöni kannan asiaan ja myöskin kemian teollisuuden kannan asiaan toteamalla, että se on positiivinen. Tsekin ja naapurimaiden kanta on, on TTIPin kannalla ja kemian teollisuus on sopimuksen kannalla edellyttäen, että tämä energialähteiden ja raaka-aineiden saatavuus on taattu ja samanlainen kaikille. Kemian teollisuus heijastelee näitä samoja suuntaviivoja. Ja voidaan sanoa, että jotkut jäsenistämme ovat ehkä hieman epäileväisemmällä kannalla, erityisesti jalostus- ja petrokemian sektori. Siellä pelkona on, että sopimuksesta tulee epätasapainoinen ja sellainen sopimus, vaikuttaisi haitallisesti tiettyjen yritysten kilpailukykyyn. Myös on otettu esille pk-yritysten erityistilanne. No, ainakin meidän maassamme ne näyttävät olevan hyvässä tilanteessa. By chemical legislation. Mutta toisaalta eh, niitä rasittavat vahvat kemian teollisuutta koskevat säännöt. Eli tällä tavalla TTIP voisi helpottaa niiden tilannetta. Ja sitten yleisinä johtopäätöksinä voisin todeta, että me tuemme TTIPiä edellyttäen, että tietyt epävarmuustekijät onnistutaan selkiyttämään ja pelot hälventämään. Kiitoksia paljon, että kuuntelitte. We... Kiitokset. Avaan sitten kysymys- ja vastausosion. Onko teillä kysymyksiä, hyvä puheenjohtaja. Kysyisin Eberhardilta. Tämä ISDS, sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisumenetelmä, mikä on vaihtoehto, jos emme pääse yhteisymmärrykseen, niin miten voisimme ratkaista näitä riitoja jollain muulla tavalla? Ja sitten Ohovenilta kysyisin, Puhumme usein teollisuudesta ja pk-yrityksistä, mikä osa taloudesta on herkempi TTIPille. Mielipiteeni olisi mielenkiintoinen, koska katsotte asiaa pk-yritysten näkökulmasta suuressa maassa. Ehkä kaksi herkintä asiaa, sekä myönteistä että kenties kielteistä pk-yritysten kannalta, koska meidän täytyisi tietää, miten huolehtia meidän pk-yrityksistämme näissä neuvotteluissa. Ja sitten herra Novakille kysymys. Edustatte kemian teollisuutta, puhumme paljon energiahinnoista ja niin edespäin, mutta nyt ympäristöstandardit, miten voimme saada yhteisymmärryksen syntymään Yhdysvaltojen kanssa, kun kyseessä on REACH-asetus. Muutamia vuosia sitten meillä oli valtava riita tästä asiasta, mutta nyt haluaisimme kuitenkin nämä äh, standardit pitää tällä tasolla, jotka on saavutettu. Kiitos paljon. Minulla olisi herra Ahovenille kysymys. Mietinnössäni ehdotan lukua pk-yrityksistä joten, jotta voitaisiin tukea pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia. Onko jotain täsmällisempiä kohtia, joka pitäisi lisätä tällaisen pk-lukuun? Ja nyt muut jäsenet. Sanoisin enimmillään kahden minuutin puheaika, seitsemän puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Avaina. Merci, euh, messieurs les... Kiitos hyvät puheenjohtajat ja kiitos puhuille myös Tämä auttaa meitä työssämme varmasti. Minua kiinnosti kovasti herra Ohvenin puheenvuoro, koska emme ole tottuneita kuulemaan tällaisen toimialan edustajia puhumassa tällä tavoin, kun te eh, puhuitte. Business Europe, joka edustaa myös pk-yrityksiä, ei edusta varsinaisesti niitä heidän eh, samalla tavalla en ole kuullut kenenkään puolustavan pk-yrityksiä kuin te tänään. 90 prosenttia Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä. Kiitän teitä puheenvuorostanne ja siitä, mitä sanoitte. Kysymys ensimmäiselle puhujalle olisi, puhutte ISDS ja sen mukaanotosta TTIPiin eh, ja että se on SETAan eh, suunniteltu hyväksyttäväksi Tarkoittaako se sitä, että jos se hyväksytään setaan, se olisi ennakkotapaus sen hyväksymiselle TTIPin myös? Euroopan komissio on pyrkinyt arvioimaan TTIPin vaikutuksia ja arviot, ne ovat nyt liioiteltuja tällä hetkellä. Vaikuttaa siltä, että tässä on voittajia ja häviäjiä sekä maiden osalta, yritysten osalta ja toimialojen osalta. Mikä vaikutus tällä olisi sitten sisämarkkinoihin? Eli ne, jotka tekevät tällaista eh, EUn sisäistä vientitoimintaa, ne olisivat kaikkiaan herkimmässä asemassa. Miten te näette nämä eri arviot ja miten voisitte täydentää niitä? Ja mitä tulee sitten kemian teollisuuteen ja REACHiin, eikö Kemian teollisuus koske nimenomaan monikansallisia yrityksiä ja REACHin prosessi, sehän usein juuri on aiheuttaa vaikeuksia kemian teollisuudelle. Kiitokset sitten Anglika. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää hyvistä alustuksista vieraitamme. Aluksi sanoisin omasta asemastani, että toivoisin, että käytämme vapaakauppasopimuksen mahdollisuuksia. Suhtaudun siis myönteisesti. Alun perin riskeistä on jo puhuttukin. Parlamentti on jo ottanut kantaa ja pyrimme vielä selvittämään yksityiskohtaisemmin parlamentin kantaa. ISDSstä yksi asia. Voin jakaa kritiikin, joka täällä on esitetty näiden lausekkeiden osalta. Olen asianajana itse toiminut kansainvälisessä yrityksessä. Olen ollut tällaisissa menettelyissä mukana vuosien ajan. Ihan oikein sanoitte, että tässä menee vuosikausia, kausia, kustannuksia syntyy paljon, joten EUn Yhdysvaltain välisiin menettelyihin tällaista riitojenratkaisumenettelyä ei varmaankaan tarvita. Ja oikeastaan tämä teidän valitsemanne muotoilu mietinnössä on ihan hyvä, mutta kysymys teille, herra Oven. Sanoitte aluksi, että suhtaudutte avoimesti tähän sopimukseen. Voisitteko muutaman konkreettisen esimerkin kautta sanoa nyt, ajattelen PK-yrityksiä, kuka saa mitäkin hyötyä tästä vapaakauppasopimuksesta? Haluamme puoltaa sitä, puhua siitä, puhua sen puolesta. Ja Bayerissa ihmiset kysyvät minulta aina, miksi sitä sopimusta tarvitaan. Jotain hyviä esimerkkejä on, mutta useimmat kuitenkin pohtivat sitä, mitä lisäarvoa saadaan. Tuliasioita ei tarvitse hoitaa, kyllä tämä näinkin mitä muita kaupan esteitä on ja niin edelleen. Eli mitkä olisivat sellaisia asioita, jotka pk-yritykset tunnistaisivat itselleen tärkeiksi myönteisiksi asioiksi. Tämä olisi tärkeää, että voisimme edistää tätä sopimusta. Kiitos. Kiitos, Sörin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ottaa esille, tai kysyä erityisesti kahdelta puhujalta, jotka käsittelivät ISDS-asiaa seuraavaa. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, eli että meidän ei pitäisi kiertää meidän monimutkaista ja hienostunutta oikeusjärjestelmää, tuomioistuinjärjestelmää tällaisen uuden yksityisen tuomioistuinjärjestelmän nimissä, mutta koska en tiedä nyt tästä CMS kes asiakirja-aineiston sisältöä, niin otan tässä vain hypoteettisen esimerkin. Jos nyt vaikkapa Argentiina olisi päättänyt rajoittaa kaasun hintaa tietyn yrityksen osalta, joka toimii sen markkinoilla verrattuna omaan yritykseensä, niin silloinhan kyseessähän olisi syrjivä toimen, mielipide, joka vaikuttaisi aika kummalliselta. Ja nyt mietin, että voisiko silloin luottaa Argentiinan tuomioistuinjärjestelmään samalla tavalla kuin luotamme omaamme tai pohjoisamerikkalaiseen. En tietenkään tunne argentiinalaista tuomioistuinjärjestelmää, mutta tämä oli vain tällainen hypoteettinen esimerkki. Eli tässä nyt mietin vain, että eikö ehkä ISDSllä voisi olla jotakin tarjottavana tällä planeetalla meidän pitäisi käyttää sitä hyväksemme, mutta sitten taas sellaisissa yhteiskunnissa, missä on väärinkäytön mahdollisuus, niin siinä sellainenkin tarjoutuu. Ja sitten haluaisin lisätä vielä siihen, mitä sanoitte, että järjestelmämme ei ole suinkaan täydellinen tällä hetkellä. Ja vaikka tämä tämä järjestelmä, tämä uusi tuomioistuinten ulkopuolinen riitojen ratkaisujärjestelmä jonakin päivänä olisikin täydellinen, niin koskaan se ei olisi täysin legitiimi. No, kuten esimerkiksi Setassa todetaan, niin siinä on päästy merkittävästi eteenpäin muodollisista BIT-menettelyistä. Jos nyt ajatellaan tätä, että tämän, tämän valossa ei ole enää mahdollista etsiskellä parhaita mahdollisia sopimuksia, käydä ikään kuin soppailimassa edullisinta sopimusta. Ja haluaisin ottaa tässä kolme ajatusta nyt vielä. Voitaisiinko rajoittaa ISDS vain PK-yrityksiä koskevaksi? Miksi ei? Denial of justice and 48... Ja voitaisiin todeta, että jos ei paikallisella tasolla tuomioistuimissa ratkaisua löydy, niin sitten annetaan mahdollisuus ISDSn käyttöön. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa ja tuoda julki tyytymättömyyteni. Kun tällaisia kuulemisia järjestetään, pitäisi saada tasapainoinen kuva, tietoa siitä, mihin pitäisi mennä ja miksi. Ja minä olen kuullut tällaista ideologista argumentointia ISDS vastaan investointisuojaa vastaan. Useat kollegat, jotka olivat täällä, lähtivät yksinkertaisesti siitä syystä, että täällä ei tuntunut saavan oikein uutta tietoa. Ongelmana minun mielestäni tässä on se, että tämä on kysymys, joka meidän tulisi ymmärtää, mutta kaksiteräinen miekka se on. Nyt annetaan ymmärtää, että ainoat yritykset, jotka tässä menettävät jotain, on EUn yritykset ja Yhdysvalloissa ollaan niin vankalla pohjalla, mutta sama toimii toisinpäin, eli suojellaan EUn investointeja Yhdysvaltain markkinoilla. Eikö kysymyksen pitäisi ennemminkin olla, minkälainen investointien suoja olisi oikeanlaista? Mitä voitaisiin parantaa tällaisessa järjestelmässä, eikä vain kuunnella ihmisiä, jotka kertovat meille, että tämä on ihan kamalaa ja ja tähän kaatuu koko maailma. Tämän tyyppiset kuulemistilaisuudet eivät anna meille tietoa. Ideologisesta ehkä jännittävää, mutta ei tällaiseen meillä ole oikein mahdollisuutta. Me voimme tehdä politiikkaa itsekin ilman tällaisia asiantuntijoita. Kiitos. Edustaja Pii. Minun pitää lähteä pian toiseen valiokuntaan, mutta haluaisin nopeasti kuitenkin esittää kysymykseni. Olen vähän pettynyt siihen, että teollisuusvaliokunnassa – 80 prosenttisesti referoidaan ongelmista. TTIPin yhteydessä olisin toivenut vähän enemmän nyt kannustusta, myönteisyyttä tähän, mutta haluaisin kysyä kuitenkin kaikilta puhujilta Intia ja Kiina, jos puhutaan teollisuusstandardeista. Ajatellaan, että EU-markkinaosuus kutistuu jatkuvasti, niin kuka tulevaisuudessa näitä standardeja asettaa, jos me emme kehittele niitä? Mitä pahaa tässä vapaa kaupassa on? Eikö Euroopan unioni ole vahvistunut vapaakaupan kautta? Herra Hoffen, PK-yritykset Saksassa halusivat jo tällaisia välimiesmenettelyitä. Meidän yrityksemme halusivat tällaista riitojen ratkaisua. Nyt, jos, nyt ja kiinalaisten kanssa lähdetään tällaiseen sopimukseen, niin uskotteko, että saksalainen, puolalainen tai joku muu yritys haluaa Kiinaan vielä investoida? Olen kyllä melko pettynyt siihen, mitä täällä on esitetty ongelmina. Omalta alueeltani minä olen ainakin kuullut ihan toisenlaista, mitä ajatellaan juuri PK-yritysten mahdollisuuksia ajatellen vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa. Kiitos, dude. Thank you very much. And... Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää puhujia kovasti. Joskus ihmiset sanovat ideologiasta äh, asioita, jos he eivät ole samaa mieltä äh, todistetusta äh, todistusaineistosta. Ja erityisesti nämä asiat, jotka liittyvät energiaan, ne ovat todella relevantteja energia valiokuntaan, niin siksi TTIPissä on erityisen tärkeää, että siihen otetaan tällainen energiaosio. Siksi oli erittäin hyödyllistä, että saimme nämä esitykset kuulla täällä tänään. Muutamia kysymyksiä. Tässä keskittyin paljon ISDSään. Olisi hyvä saada teidän näkökulmanne tähän asiaan, koska tiedän, että Corporate Europe Observatory on tehnyt paljon yhteistyötä tässä miten sääntelyyhteistyötä kehitetään äh, elinkeinoelämässä teollisuuden aloilla. Siitä on esitetty paljon kysymyksiä ja tämä tulee olemaan meidänkin ähm, aihelistallamme vahvasti. Mitä tulee pk-yrityksiin sitten, minulle oman vaalipiirini osalta on selvää, meillä on kauppa ähm, ylijäämä Meillä tehdään paljon kauppaa Yhdysvaltoihin ja meillä on sellainen käsitys, että TTIPistä voisi saada lisää hyötyä nimenomaan pk-yrityksille, koska niillä ei ole samalla tavalla saatavilla tietoa Yhdysvaltojen liittovaltio- ja valtion säännöistä. Olisi mielenkiintoista kuulla siksi, mitä meidän pitäisi ottaa tähän pk-yritysosioon TTIPiin, jotta autettaisiin pk-yrityksiä pääsemään näille markkinoille? Ja sitten kemian teollisuudesta vielä. Olen kemian teollisuuden äh, lainsäädäntöä käsitellyt jo vuosia, ja mielenkiintoista on se äh, REACHin ja EU-mallin äh, hyväksyntä, jota Koreassa ja Kiinassakin on nyt hyväksytty. Siitä on tulossa tällainen kansainvälinen mallin ja sitten tämä TOSKA, eli Yhdysvaltain kemian lainsäädäntö. Vaikuttaa siltä, että meillä on yksi eh, eh, teollisuuden ala, missä eh, lainsäädäntö on lähdössä eriäville poluille. Miten voisimme TTIPissä tämän ratkaista? Kiitos sitten Griffin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kahta ensimmäistä puhujaa Minusta nämä esitykset olivat kovin todistusaineeseen perustuvaa koherentteja, eikä millään tavalla ideologisesti tai poliittisesti värittyneitä. Olen näistä kovin kiitollinen. Kysymys kuuluu nyt kollegoilleni oikeastaan, että kuinka voimme varmistaa, että PK-yritysten asema turvataan ja ennen kaikkea mikroyritysten asema tässä TTIP-pyörteissä ja kuinka voimme suojata standardeja, ei pelkästään tavaroita, koskien, vaan myöskin ihmisiä ja työmarkkinoita koskien. Ja energialuku, kuten totesitte jo aikaisemmin, on tärkeä asia, kuten myös PK-yrityksiä koskeva kappale. Kiitos. Mistä että viimeinen puhuja? Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. En ollut ihan valmiina tässä. Niin pyysin puheenvuoroa ihan äsken. Niin kiitän esiintyjiä, jotka olivat hyvin, hyvin selkeäsanaisia ja heidän sanansa olivat äärimmäisen hyödyllisiä Euroopan eh, eri sektoreita koskien ja monet asiat, joita siellä sanottiin, täytyy pitää tarkasti mielessä siinä vaiheessa, kun täällä tehdään työtä täällä valikunnassa sekä parlamentissa. Yleishuomiona totean seuraavaa. Silloin kun puhutaan TTIPistä, niin silloin pitäisi puhua siitä, että mitä muuttuu verrattuna nykyiseen, eikä, eikä siitä, että miten nyt suhteet pitäisi luoda meidän ja jonkun muun maailman osan välillä, koska Yhdysvallathan ovat olemassa, siellä on omat markkinat, se on suuri, suuri viejamaa ja Euroopassa on suuret markkinat niin ikään, joka tuottaa hyödykkeitä ja vie taas omia tuotteitaan USAhan. Tätä tapahtuu jo, emme me voi tätä ottaa uudelleen keskustelun alaiseksi. Eli kysymys kuuluu, että pitäisikö, pitää, pitääkö tätä kauppaa, tätä maailman tilannetta nyt sitten säädellä jollakin uudella tavalla vai onko asia hyvin niin kuin se tällä hetkellä on. Ja näissä neuvotteluissa, nyt sitten TTIP-neuvotteluissa, on kysymys juuri tästä. Enkä onnistu ymmärtämään sitä, että silloin kun otetaan esiin sellaisia argumentteja, millä ei ole mitään merkitystä tämän asian kannalta, eli silloin kun puhutaan vaikkapa öljyliuskeesta, mit, mitä ihmettä sillä on todellisuudessa tekemistä tämän TTIP-neuvottelun kanssa? Ja täällä on monta, monta muuta kysymystä, tuhansia muita kysymyksiä, eh, joita on otettu esiin. Tietysti PK-yritysten eh, asema on mielenkiintoinen kysymys, miten ne voisivat päästä paremmin maailmanlaajuisille markkinoille sen sijaan, että pitäisi diversifioida tuotantoaan, koska tänä päivänä standardit ovat eh, maailmassa erilaiset. Ja sitten lopuksi vielä kun puhutaan tästä kansainvälisestä välimiehestä tai välimiesoikeudesta, niin kyllä tässä täytyy palata maan pinnalle. Ei tätä voida pitää tällaisena ehdottoman pahana asiana, koska silloin kun tällainen toimija on todellisuudessa neutraali välimies. Merci, president. Kiitos. Vain minuutin ajan puhua pahoittelen, että en kuullut tässä esittelyjä, mutta mm, aihe, joka minua tässä kuulemisessa kiinnostaa on TTIPin liittyvät teollisuuteen kohdistuvat haasteet. Kun katsomme Euroopan teollisuutta, meillä on epätasapaino ja epä, epätasapaino-ongelma Euroopassa. Kaikissa organisaatioissanne, miten te arvioitte sitä kumulatiivista vaikutusta? Tuleeko TTIP vaikuttamaan niin, että tilanne pysyy vakana samana, status quo pysyy, vai lisääkö se epätasa-arvoisuutta vai vähentääkö se sitä? Kiitän. Kiitos. Nyt antaisin puhujille vielä puheenvuoron. Kolme minuuttia per puhuja. Weberhardt. That's a challenge. Kiitos puheenjohtaja. Mikä on ISDSn vaihtoehto? Haluaisin esittää Busek teille takaisin kysymyksen, mikä ongelma on. Olen ihan vakavissani. Mikä Yhdysvaltain valtalainen investoija on saanut lähteä EU-tuomioistuimista tai miten osoitettu, että EU-ssa tuomioistuimissa kohdellaan epätasa-arvoisesti yhdysvaltalaisia investoja niin kauan kuin meillä ei ole todistusaineistoa tälle, niin mitään tarvetta ei ole. ISDS ei ole mitään ongelmia, vaihtoehtoja kyllä on. Ne ovat meidän tuomioistuimemme. Entäpä vaikka ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa. Siellä käsitellään nyt jo investoijien ja valtioiden välisiä riitoja. Miten olemassa olevat mm, riitojen ratkaisumenetelmät? Meillä on myös mm, yksityisiä mm, vakuutusyhtiöitä. Jos ollaan tyytymättömiä, niin voidaan vaikka tehdä sopimus valtion kanssa, mutta se ei ole sama kuin kansainvälinen sopimus, jossa annetaan suora pääsy sijoittajan ja valtion väliseen riitojen ratkaisuun epämääräiselle joukolle. Ja ei tässä välttämättä ole ongelma ISDSn äh, kanssa. Äh, sitten kysymys siitä, jos se me otetaan setaan mukaan, niin tuleeko se automaattisesti TTIPiin? Äh, johtaako ensimmäinen toiseen? välttämättä teoriassa ISDS voidaan ottaa setaan ja jättää pois TTIPistä, mutta kuten tiedätte, Yhdysvalloissa olevat yritykset, joilla on tytäryhtiöitä Kanadassa, se miten ne järjestävät investointinsa kunnolla, pystyisivät haastamaan EUn äm, valtioita setan kautta. Eli se kritiikki, jota minä olen muotoillut täällä, joka pätee myös kansalaisyhteiskunnan yleiseen kritiikkiin, liittyy SETAan. Ja SETA siinä muodossa, kun se tänä päivänä tunnetaan, eli pohjautuu niin kutsuttuun uudistusagendaan, kuten se tästä näkyy Luotammeko sitten muihin tuomioistuinjärjestelmiin? Ei ole kysymystä siitä, etteikö joka puolella maailmassa oikeusvaltio toimisi täydellisesti, ei edes Euroopassa, tai että investoijilla on ongelmia, mutta minä epäilisin, että ISDS on vastaus näihin ongelmiin, koska jos rehellisesti katsomme asiaan, niin se rikkoo perusoikeusvaltion periaatteita. Se on järjestelmä, joka rikkoo äm, tasavertaista äh, tuomioistuin käsittelyä. Se rikkoo kaikkien oikeuksia niin, että voidaan luoda tällainen yksityinen rinnakkaisjärjestelmä. Ja se myös rikkoo juridista riippumattomuutta, koska nämä eivät ole riippumattomia tuomareita, jotka päättävät, päättävät vaan he ovat maksettuja välimiehiä jotka tekevät työtä saadakseen palkkaa siitä. Ja tämä on mielestäni vastaus. Jos meillä on oikeusvaltio-ongelmia jossain maassa, niin ne on käsiteltävä kaikkien osalta, ei vaan ulkomaisten investoijien osalta. Ja meidän on käsiteltävä ne kunnollisissa tuomioistuimissa parantamalla toimintaa, ei ottamalla käyttöön vielä vinoutuneempi yksityis- yksityinen järjestelmä. Oven. Kiitos paljon, herra Oven. Ilman mikrofonia. Sydämestä kiitokset Minulta kysyttiin, mitä etuja TTIPistä voidaan saada. Toivoisin, että TTIP helpottaa kaupan esteiden purkamista, jotka eivät ole tariffiin liittyviä, erityisesti hyväksyntämenettelyt. Tällä saralla on vielä paljon esteitä transatlanttisissa kauppasuhteissa. Tullien osalta vaikutus on melko vähäinen, koska tänä päivänä jo – tuli on noin neljässä prosentissa, eli sitä kautta ei mitään valtavaa kauppaa synny. Kysytte muita myönteisiä seikkoja. IFO-instituutti Saksassa on tutkinut myönteisiä työmarkkinavaikutuksia. 75-150 000 työpaikkaa, uutta työpaikkaa, näin arvioitiin. Mutta arvioitiin että Amerikka voisi saada miljoonan tai 1,3 miljoonaa lisätyöpaikkaa. Sitten kysyitte myöskin haittoja, korkea teknologia, innovatiiviset tuotteet. Varmasti leviävät maailmanlaajuisesti, kysyntää maailmanlaajuisesti edelleen. Mutta jos ajatellaan vaikka maataloustuotantoa, niin sopimus myös tarkoittaisi lisäkilpailua, merkittävää lisäkilpailua. On ymmärrettävä, että uusien tukien vaatiminen saattaa lisääntyä. Olen käynyt varakasveli Gabrielin puheilla ja heti kysyttiin, syökö hän saksalainen mieluummin yhdysvaltalaista pihviä vai saksalaista ja entä maissia? No luultavasti mieluummin amerikkalaista pihviä ja sieltä hyvää maissia. Ja entä sitten maatalousjärjestön edustaja? Sanoi, että te ministeri maksatte sitten tukia saksalaisille viljelijöille koska voidaan viljellä vähemmän tai kasvattaa vähemmän nautaa. Vastavuoroinen tunnustaminen, siitä voisin sanoa vain, että jotkut byrokraattiset esteet eivät ole niin helposti purettavissa yhdessä yössä. Elektroniikan alalla esimerkiksi Yhdysvalloissa voidaan selvitä ilman tällaista hyväksyntää merkintää, jota verrataan CE-merkintään. Tällainen hyväksyntä, joka on saksalaisen TÜV-merkinnän kaltainen, on syntynyt käytännössä. Yhdysvaltain viranomaiset siis eivät ole mukana tässä vaikuttamassa standardien lähentymiseen. Tässä on suuri vaara TTIPin osalta, eli yksipuolinen harmonisointi ja standardien tunnustaminen. Minä tunnen valtavasti kielteisiä vaikutuksia tällaisesta riitojenratkaisumenettelystä, jos yksi korkearvoinen parlamentin jäsen sanoi, että tuo on ihan puppua, niin kuuntelisi ehkä omaa vaalipiiriään, kävisi pk-yrityksissä. Tällaista kantaa ei siellä voisi esittää, koska tämä olisi yksinkertaisesti väärin. Tuttuin Tutuimmat tapaukset ovat Vattenfallin tapaukset Saksassa. Muitakin kansainvälisiä esimerkkejä on kyseenalaisista menettelyistä. Philip Morris esimerkiksi haluaa Australialta vaatia jotain, kun puhutaan vaihtoehtoisesta tupakka-askin mallista. Ja Hongkongin kautta voidaan kiertokautta kautta myös toimia esimerkiksi. Ihan lyhyesti haluaisin sanoa yhden asian. Euroopan parlamentin jäsenet ovat hyvin tärkeitä. Handelsblatt, yksi tärkeimmistä talouslehdistä tässä maailmassa. Eurooppaa voin vain varoittaa. Tämä on nyt lehtijuttu, joka jokaisen pitäisi lukea. On sitten kyse subjektiivista kannasta vai ei. Tässä selkeästi sanotaan, että on groteskia, että EU-ssa ja Yhdysvalloissa on parhaat lainsäädännöt ja oikeuslaitokset ja kuitenkin nyt pidetään kiinni siitä, että TTIPissä on erityissäännöt investoijille ulkomailla. Tässä minun on kyllä hyvin selkeästi sanottava, että teidän valtionne, jota edustatte, on – keskeisessä asemassa, mutta miten se vaikuttaisi esimerkiksi luottoluokitukseen. Tämä voisi olla vähän fataalia. Ihan viimeisenä edustaja tai Renovak. But <laughs> not least. Uh, couple of questions to... Niin, muutama kysymys koski REACH-lainsäädäntöä ja sitten PK-yrityksiä toinen. Ensin REACHistä niin, tilannehan ei ole hyvä. Olemme tehneet omaa tutkimustamme omassa maassamme ja olemme havainneet, että noin 60 prosenttia pk-yrityksistä lakkauttaa liiketoimintansa, tuotantonsa tai mitä se sitten onkin, jos, tai sitten kun REACH-rekisteröintikausi päättyy kolmen vuoden kuluessa. Ja Euroopassahan pk-yrityksiä on 30 prosenttia, valtava määrä ja 96 prosenttia yrityksistä on siis pk-yrityksiä jotka ovat valtavan uhanalaisina. No entäpä sitten Riitsistä? Ensin puhuinkin siis PK-yrityksistä. Niin, Riitsistä ja sen suhteesta T-tippiin. En tiedä. Mehän emme ole nyt USAssa, sikäli kun tiedän ja oikein ymmärrän, vaan EU:ssa. Ja EU:ssa sanotaan, että, että REACH on kiveen kirjoitettu, sitä ei voi enää, enää millekään keskusteluille avata. Se on kuin raamattu. Me emme halua tätä, tätä Pandoran lootaa enää auki saattaa. Ja yksi lisäesimerkki Riitsistä. Ehkäpä muistatte, että komissio laati Riitsistä kertomuksen ehkäpä kolme vuotta sitten. Tällainen Riitsin tarkastelu. Ja siinä todettiin, että avoimuudessa olisi toivo, toivomisen varaa ja kemikaalien toivo, ja, ja kansalaisten kemial, kemikaalien tuntemus on hyvällä tasolla, mutta entäpä kilpailukyky, sitä se ei edistä. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä päättää äh, hyvin kannustavaan lauseeseen, kun sellaista minulta hieman, hieman pyydeltiin. Eurooppalaisena ja tsekkinä haluaisin todeta, että TTIP on ainutlaatuinen ja ehkä viimeinenkin mahdollisuus saattaa Eurooppa oikealle kasvuuralle ja estää sen kilpailukyvyn laskeminen ja saattaa se taas kasvun ja työpaikkojen luomisen tielle. Kiitoksia ja tehkäämme kaikki sen puolesta työtä. Kiitos ja nyt puheenvuoron saa komissio. Hienoa, selkeä viesti eikä yli kahta minuuttia puolta minuuttia. Loistavaa. Sitten komissio. Lopuksi, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, and, uh... Paljon kiitoksia. Kuulimme paljon asioita tämän kuulemisen aikana tänään iltapäivällä. Ensin energia-alasta hiukan kuulimme energiasta puheen ollen, että Energiavarmuus. Siinä on kyseessä enemmänkin resurssien saatavuus, jota käsitellään TTIPissä. TTIP ei voi ratkaista meidän energiavarmuuskysymystämme. Luonnollisesti TTIPillä ei ole tarkoituksenakaan ratkaista EUn energiavarmuusasioita. Se voi vaikuttaa siihen, kuten sanottua, mutta jotta kattavasti voitaisiin ratkaista koko energiavarmuusasia EUn alueella, tarvitaan paljon muitakin toimenpiteitä. Osa niistä tullaan ilmoittamaan huomenna, kun komissio hyväksyy energiaunioni pakettinsa, joka täällä esitellään huomenna suullisesti parlamentissa. Kuulimme myös energiapuolelta, että pyrkimällä parantamaan resurssien saatavuutta voisimme vähentää riippuvuuttamme itäisestä naapuristamme ja Yhdysvalloista ja pitäisi enemmänkin talouksiamme saada vähähiilisiksi. Nämä, ovat, ja nämä eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Totta kai meidän pitäisi mennä kohti vähähiilistä taloutta. Sehän on yksi pääsuuntauksistamme Euroopan unionin energiaunionin paketissa. Mutta meidän on myös monipuolistettava energiavarojamme, kun puhumme fossiilisista polttoaineista, koska lähitulevaisuudessa ne ovat tärkeä osa energiakuvaa, energiakokonaisuutta Euroopan unionissa. Meidän on monipuolistettava energiavarojamme ja TTIP voi auttaa tässä tarkoituksessa. Kuulimme myös, että Aasiassa hinnat ovat korkeampia, että saadaan vapaa pääsy TTIPin kautta Yhdysvaltojen äh, luonnonvaroihin. Se ei varmasti äh, tule olemaan helppoa. Muistuttaisin teitä siitä, että totta kai kauppasopimuksen tavoitteena on äh, luoda puitteet hyödyntää myös sen toisen osapuolen varoja. Eli määräyksiä TTIPissä voidaan hyödyntää sillä tavoin, että hinnat voidaan saada houkuttavammiksi mutta hinnat vaihtelevat nopeasti. Olemme nähneet hyvinkin korkeita energiahintoja Aasiassa, mutta tämä on sellainen kuva, joka muuttuu tässä puhuessamme. Ja hinnat ovat hyvin erilaisia ähm, EU:ssa ja äh, Aasiassa, mutta hintaero on kapenemassa hyvin nopeasti ja voi olla, että vienti Yhdysvalloista eu tuleekin yhä houkuttavammaksi. Se energiasta sitten kemian tiimoilta. Haluaisin selventää komission kantaa tässä. Olemme aina sanoneet, että me emme halua keskustella siitä suojelun tasosta, josta on sovittu REACHin kautta. Me käymme näitä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa REACH-asetuksen lähtökohdista, mutta neuvottelujen tavoitteena ei ole täyttä mukauttamista yhteen, vaan haluamme löytää kahden järjestelmän välillä, miten voimme parantaa yhteistyötä näiden kahden sääntelykehyksen ähm, välillä. Se on tavoitteena äh, neuvotteluissa ja suhteessa REACHiin. Sitten puhuttiin paljon ISDS-stä, siihen vain toistaisin EU-komission kannan. Ensinnäkin muistuttaisin siitä, että meillä ei ole mitään neuvotteluja tällä hetkellä meneillään TTIPin kontekstissa. Se, että meillä olisi uusi lähestymästävä ISDS ja investointien suojaan, on yhdenmukainen komission sitoumukseen Euroopan parlamentille. Se on avaintavoite TTIP-neuvotteluissa Kuten sanottua, me ole, meillä on ollut eh, ISDS ja investoijien suojelemisesta eh, julkinen kuulemiskierros ja niiden vastausten perusteella, joita saimme tässä eh, kyselyssä, meillä on neljä eri osa-aluetta, joissa parannuksia pitäisi tapahtua. Ensinnäkin se, miten sääntelyoikeutta voidaan suojella, miten meidän tuomioistuinjärjestelmämme toimivat, mikä on kansallisen oikeusjärjestelmän ja ISDSn välinen suhde ja miten ISDS-päätöksistä voitaisiin valittaa. Se, mitä aiomme nyt tehdä, on aiomme kuulla EU-eturyhmiä, EU-parlamenttia ja muita toimijoita näistä neljästä aihealueesta osana laajempaa keskustelua investoijien suojelemisesta – ja näin komissio voisi kehittää sitten konkreettisia ehdotuksia TTIP-neuvotteluja varten ennen kesää. Ja vielä lopuksi, koska tämä on hyvin tärkeä aihe meille, ihan muutama sana pk-yrityksistä, puheenjohtaja. Tiedämme, että pk-yritykset ovat 99 prosenttia EUn yrityksistä ja yhdysvaltalaisista yrityksistä myös. Joskus ajattelemme, että ne eivät osallistu vientitoimintaan niin kovasti, mutta se ei ole totta. 81 prosenttia vientiyrityksistä EU:ssa on pk-yrityksiä. Se on noin 600 000 yritystä EU:ssa ja niiden vienti on noin kolmannes kokonaisviennistä EU:ssa. ssa ne osallistuvat nyt jo paljon, mutta tietenkin meidän pitäisi auttaa niitä edelleen osallistumaan vielä enemmän eh, vientiin EUsta ja kansainväliseen kauppaan, transatlanttiseen kauppaan erityisesti. Ja juuri siksi, ja äh, olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että te mainitsittekin ajatuksen erillisestä osiosta sopimukseen tästä aiheesta. Näin komissiokin on ajatellut ja me neuvottelemme parhaallemme siitä, että saisimme TTIPiin pk-yrityksiä koskevan erityisen osion. Ja se olisi ensimmäinen kauppasopimus, missä olisi nimenomainen kappale koskien pk-yrityksiä, jotta saisimme nämä pisteet liitettyä yhteen tässä kuviossa niin, että kaikki osiot neuvotteluissa ja tässä sopimuksessa ja niissä mekanismeissa, joita tässä otettaisiin, saataisiin yhteen ja pk-yritykset pystyisivät hyödyntämään paremmin näitä uusia määräyksiä, jos saisimme vaikka esimerkiksi tällaisen komitean käsittelemään pk-yrityksiä. Se auttaisi tässä. Ensimmäinen askel pk-yrityksille on tietenkin se, että ne saavat riittävästi tietoa markkinaolosuhteista, markkinaehdoista, ja meidän pk-yrityksemme ja tietenkin Yhdysvaltain pk-yritykset, niiden pitää saada tietoa markkinoiden olosuhteista ja ehdoista. Ja tämä on yhteinen ponnistus yhdysvaltalaisten sopimusosapuolten kanssa. Pahoittelen, että käytin melkein kahdeksan minuuttia, mutta mielestäni oli tärkeää tiedottaa komission kannasta näistä tärkeistä asioista. Kiitos. Thanks a lot. Uh, Kiitos oikein paljon hyvät kollegat, hyvät panelistit. Kiitos oikein paljon siitä, että saimme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja. Varmasti saimme näistä pohdittavaa, kun pohdimme T-tippiä ja valmistelemme tekstiämme toukokuulle. Ja nyt annan puheenjohtajalle puheenvuoron. The very end of our discussion say that... Niin, hyvin tärkeätä keskustelua tässä on käyty ja emme pystyneet edes vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tietenkään, mutta keskustelu jatkuu. Se on tärkeää jokaisessa valiokunnassa. Energiasta, tietotekniikasta, pk-yrityksistä, teollisuuspolitiikasta, harmonisoinnista, standardien ja teknisten yksityiskohtien harmonisoinnista puhutaan. Täällä on niin paljon kysymyksiä, joita on käyty läpi, ja, e, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionin taloudelle. Mutta meidän pitäisi keskustella näistä yksityiskohtaista kysymyksistä, mutta sen lisäksi myös ideologisista kysymyksistä, koska eikö kansalaisillemme nämä ideologiset kysymykset ovat tärkeitä ja niihin tulee vastata joten keskustellaan niistä myös jäsenvaltioissamme. Ja sitten omalta kannalta katsottuna niin toteaisin, että lopuksi, että lopullisessa sopimuksessa täytyy ottaa Euroopan parlamentin kanta huomioon, koska mehän sitä lopulta äänestämme. Nimittäin muuten sitä ei voi oteta huomioon Euroopan komission ja neuvoston toimista. Ja jos näin käy, niin silloin harmillista kyllä tämän sopimuksen mahdollisesti mukanaan tuomat hyödyt menetetään. Joten tehkäämme kaikkemme, jotta voisimme yhteiskuntamme, pk-yritysten, ammattilaisten, kaikkien hyväksi toimia. On tärkeää Euroopan parlamentille tehdä asiasta hyvä, tehokas poliittinen päätös. Kiitoksia.